So, uh, ladies, uh, ladies and gentlemen, dear, dear colleagues, uh, we have. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat, meillä on hyvin paljon asiaa esityslistalla tänään. Ja näin ollen meidän tulee pyrkiä pikkuhiljaa saamaan tämä kokous käyntiin vaikkei täällä nyt kovin vaikuttavaa määrää jäseniä vielä olekaan paikalla. Halusin ilmoittaa, että Tanska, Ruotsi, Slovakia, Slovenia ja muutama muu kieli eivät ole tänään työkielinä tässä kokouksessa. Ja mitä tulee esityslistaluonnokseen, jos ei siihen esitetä huomioita, se voidaan tällaisenaan hyväksyä. Ja nyt meidän tulee toimittaa vaali, vaali Nimittäin CDA-valiokunnan kolmas varapuheenjohtaja tulee valita uudelleen. EPPD-ryhmä ehdottaa Johan Lucian van Brassania. Ja jos vastalauseita ei ole, ehdotan, että hänet nimitetään suosionosoituksin tämän valiokunnan kolmanneksi varapuheenjohtajaksi, mutta onko muita ehdokkaita ei näytä olevan, ja tämä menettelytapa myös sopii teille kaikille, joten ehdotan, että vahvistamme käten taputuksin tämän valinnan. Erittäin selkeä valinta toden totta. Ja onnittelen uutta varapuheenjohtajamme. möchte ich äh, das äh, daran erinnern. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että me olemme järjestämässä puolustusvirastoon nyt perjantaina 9.30 vierailun. Se järjestetään täällä Brysselissä ja olisi mukavaa, jos monet äh, puolustusvirastossa tulisivat vierailemaan sillä yhteistyömmehän on ollut aivan erinomaista tuon viraston kanssa ja tätä yhteistyötä haluamme näin hyvissä merkeissä myös jatkaa. 30. maaliskuuta järjestämme viimeisen kokouksemme ja tuon kokouksen päätteeksi järjestetään työryhmä kokous liittyen Euroopan unionin erilaisiin puolustuslaitoksiin eri jäsenvaltioissa. Samanaikaisesti, niin kuin monet teistä tietävät, henkilökohtaisesti mm, haluan kertoa, että tämä lainsäädäntökausi on minun viimeiseni, joten seuraavan kokouksemme lopuksi 30.3. Tästä syystä mm, haluaisin mielelläni tarjota teille juotavaa. Katerina Sekensova, joka on Koarmin työryhmän puheenjohtaja, on tänään vieraanamme. Hänellä on noin 45 minuuttia aikaa tähän keskustelun kanssamme ja ihan sähketyyliin voisin kertoa, että keskustelemme asevientiä koskevan EUn yhteisen kannan täytäntöön panosta. Olemme hyvin tyytyväisiä, että tällainen kodeksi on saatu aikaan valiokuntamme tavoitteenahan on ollut yhteinen kanta käytänne sääntöjen saamisesta sitovaksi kaikissa jäsenvaltioissa. Näin nyt olemme. Tässä olemme onnistuneet ja tämän lisäksi toteaisin vielä, että asevientisopimus, sopimus Trade Treaty, on seuraava asia, ähm, josta haluamme huolehtia. Kollegoilla on varmasti monia kysymyksiä herra Romevalla, joka on ollut esittelijämme käytänne säännöstön äh, täytäntöönpanosta. Ja Rova äh, Sekmensova, te saatte nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, Kiitoksia puheenjohtaja ja oikein hyvää iltapäivää arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Aivan ensiksi haluan kiittää teitä kutsusta osallistua tämänpäiväiseen kokoukseen. Olen erittäin iloinen siitä, että voimme jatkaa näitä tapaamisia Koarmin sekä tämän Euroopan parlamentin alivaliokunnan välillä. Minulla on nyt ilo saada esitellä Kormin äh, toimintaa. Herra Brynehanna, joka on edeltäjäni, oli teille kertomassa 8. joulukuuta näistä ja tästä toiminnasta. Minä olen nyt hiukan etuajassa, voidaan sanoa, mutta tähänhän on omat syynsä. Ja puhun äh, teemakohtaisesti ennä kronologisesti. Aivan ensiksi joitain yksityiskohtia 944 2008 äh, äh, päätökseen liittyen. Kyse on sotilasteknologian ja äh, välineiden viennistä ja tästä yhteisestä säännöstöstä, sen, siihen liittyvästä yhteisestä kannasta. Yhteinen kanta on oikeudellisesti sitova väline ja se korvaa vapaaehtoisen sitoumuksen tässä. Jäsenvaltiot tarkastelevat tehdyt hakemukset artiklan 2, asementihakemukset artiklan 2 kriteerien pohjalta. Ja nämä kriteerit ovat hyvin samankaltaiset kuin ne, jotka tunnette tästä käytännön säännöstöstä Code of Conductista. On kuitenkin myös joitain eroja. Yhteinen kantaa laajentaa ja tiukentaa alkuperäisen käytännön säännöstön sääntöjä. E, yksi ero tähän yhteiseen kantaan on tämä kriteeri numero kaksi, jossa on selkeä viittaus kansainväliseen humanitaariseen lakin lainsäädäntöön. Näinhän ei käytännössä säännöstössä ollut. Kuan tulee pian äh, julkaisemaan päivitetyn version äh, tästä käyttöohjeesta. Tehän tiedätte, että käyttöohje on asiakirja, joka, joka KOARM on kehitellyt, joka on julkinen ja jossa annetaan yksityiskohtaiset säännöt siitä, kuinka tätä yhteistä kantaa tulee tulkita. Jäsenvaltioiden tulee varmistaa se, että niiden kansallisessa lainsäädännössä on viittaus tähän yhteiseen kantaan. Kolmannet maat, jotka ovat kunnioittaneet tätä käytännössäännöstöä, ovat jo ilmoittaneet meille halukkuudestaan toimia yhteisen kannan mukaisesti. Käytännössäännöstöjen hyväksyntä oikeudellisesti sitovana yhteisenä kantana on hyvin voimakas signaali Euroopan unionilta koko maailmalle. Se osoittaa, että jäsenvaltiot ovat hyvin päättäväisiä estämään sotilasteknologian ja laitteistojen viennin siinä tapauksessa, että niitä voitaisiin käyttää laittomalla tai epätoivotulla tavalla eh, joko kansallisesti tai kansainvälisesti. Tässä on myös eh, asevientivalvontajärjestelmä. Ja tämä lisää kyllä Euroopan unionin uskottavuutta alalla ja tämä osoittaa, että kansainvälinen sitova sopimus ATT on mahdollinen. Ja Tsekin puheenjohtajakauden aikana Koarmin puitteissa juuri ATTn hyväksyminen on yksi tärkeä prioriteetti. Te tiedätte, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot täysin tukevat tätä sopimusta ja ovat hyvin tyytyväisiä Euroopan parlamentin päätöslauselman 21. kesäkuuta 2007 ja kaikki jäsenvaltiot tulevat jatkossakin olemaan hyvin aktiivisia pyrkiessään tähän tavoitteeseen. Itse Kuormin puheenjohtajana osallistuin pari viikkoa sitten sitten ensimmäiseen avoimeen työryhmäkokoukseen, joka järjestettiin New Yorkissa. Ja mm, olen hyvin tyytyväinen voidessani ilmoittaa, että ensimmäisen kokouksen tulokset ovat aika rohkaisevia. Tammikuussa tästä järjestettiin työryhmää, jossa lähinnä puhuttiin menettelytavoista ja järjestäytymisestä ja suurlähettiläs Moritan, joka johtaa tätä työryhmää New Yorkissa, toimi hyvin kiitettävällä tavalla ja sai näinä jo ensimmäisenä päivänä esityslistan hyväksyttyä. Ja näin loppuviikon ajan saatoimme todella keskustella asiakysymyksistä ja keskittyimme tavoitteisiin sekä eri parametreihin ATT-sopimuksen puitteissa. Keskusteluissa tuli ilmi, että jäsenvaltiot jakautuvat kolmeen ryhmään. Ensinnäkin tukijat. No, EU johtaa tätä tukijoiden joukkoa. Mukana on Ähm, muita samanmielisiä, äh, Yhdysvallat, äh, Saharan eteläpuolinen Afrikka, Latinalainen Amerikka ja Indonesia. Sitten on äh, joukko, joukko maita, jotka ovat hiukan epäileväisiä, Venäjä, Kiina, Intia, Israel ja useimmat arabivaltiot. Ja sitten on vastustajia, kuten Pakistan ja Egypti. Mm, sitten äh, Yhdysvallat on oikeastaan ihan oma ryhmänsä. Tehän tiedätte, että he ovat äh, äänestäneet tämän työryhmän perustamista vastaan työryhmän, joka ATTtä käsittelee. Kuitenkin nyt kun Yhdysvaltain hallinto on äh, muuttunut, varmasti voimme olla ainakin varovaisen optimistisia. Tässä saattaa vielä tulla muutosta kantaan. Oli myös hyvin kiinnostavaa havaita New Yorkissa, että eivät kaikki YK-jäsenvaltiot ole täysin tietoisia ATT-sopimuksen vaikutuksista ja erityisesti ne, jotka eivät olleet 2008 hallitusten asiantuntijatyöryhmässä mukana. Vuonna 2008 oli 27 YK-jäsenvaltiona hallitusten asiantuntijoiden ryhmä, joka kolme kertaa tapasi keskustellakseen ATT-sopimuksen vaikutuksista ja niin edelleen. Nyt me olemme muuttaneet tätä formaattia hiukan. Kokouksia on vain kaksi, mutta tämä työryhmä on jatkuva työryhmä, pysyvä työryhmä. Ei se nyt tarkoita sitä, että se tulee maailman loppuun asti työtään jatkamaan, mutta kuitenkin joustavuutta on. Niin, olen hyvin iloinen voidessani tiedottaa teille, että tammikuun 19. päivä neuvosto hyväksyi päätöksensä 42 tukeakseen EUn toimia pyrkimyksessä päästä ATT-sopimukseen kolmansien maiden kanssa. Genevessä järjestettiin ensimmäinen tapaaminen 24. helmikuuta, eli siis viikko ennen tämän pysyvän työryhmän töiden aloittamista ja tarkoitus oli tuolloin kertoa pysyville edustustoille eli eri edustajille, suurlähettiläille ja niin edelleen näistä toimista ja siitä, että Euroopan unioni todella pyrkii nyt voimakkaasti tukemaan ATT-sopimuksen eh, voimaan saattamista. Annalisa Janella ja minä. Janellahan eh, on eh, korkean ulkopoliittisen edustajan aseriisun uutta asiantuntija, niin hän ja minä puhuimme suurlähettiläille alustajina. Ja tämän hankkeen pyrkimyksenä on järjestää kuusi alueellista seminaaria, kaksi Afrikassa, kaksi Lähi-idässä, yksi Latinalaisessa Amerikassa, yksi Aasiassa ja Tyynemeren alueella – ja sitten Eurooppa ja etymaat. Meillä tulee olemaan myös ähm, muita toimia. Esimerkiksi tämän vuoden lokakuussa New Yorkissa tapahtumia ja ö, sitten loppuseminaari ö, tämän hankkeen päätteeksi. Haluaisin ihan lyhyesti nyt vielä korostaa joitain niitä tavoitteita, joihin neuvosto päätöksessään pyrkii nimittäin vahvistamaan pyrkimyksiä kaikissa jäsenvaltioissa ja muualla. Samoin halutaan rohkaista keskustelua YK piirissä alueellisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja teollisuuden edustajien kanssa. Ja tämän lisäksi halutaan vielä nähdä tämän ATT-sopimuksen kattavuus, siihen liittyvät eri elementit kaikkien eri toimijoiden kanssa. Ja tähän me haluamme mukaan ATT-sopimuksen tukijat, mutta luonnollisesti myös siihen epäilevämmin suhtautuvat puheenjohtajavaltio, pääsihteeristö sekä jäsenvaltiot tekevät kaikkensa saadakseen ATT-hankkeen menestyksekkääseen päätökseen. Sitten pari sanaa muista toimista, ja prioriteeteista ähm, Tsekin tasavallan puheenjohtajakaudella koarmin puitteissa. Ensinnäkin äh, nyt kun tämä äh, käytännön sääntö, kun siitä tuli yhteinen kanta, niin äh, siihen liittyy vielä erilaisia tapahtumia, toimia. Alueellinen seminaari järjestettiin ja samoin joukko alueellisia seminaareja Ranskan puheenjohtajakauden aikana muun muassa Rabatissa joulukuussa 2008. Se antoi mahdollisuuden käydä syvällistä keskustelua 20, noin 20 Pohjois-Afrikan edustajan pääjohtajan kanssa. He olivat ulkoministeriöiden sekä puolustusministeriöiden vanhempia virkamiehiä. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun Euroopan unioni järjesti tämän tyyppisen seminaarin Pohjois-Afrikan valtioille yhteistyössä niiden kanssa. Ja ö, olimme erittäin tyytyväisiä siihen, että Egyptiä lukuun ottamatta kaikki muut jäsenvaltiot, kaikki muut Pohjois-Afrikan valtiot olivat ää, mukana edustettuina. Me keskustelimme säännöistä ja valvonnasta Euroopan unionissa ja tämä liittyy tietenkin myös äh, naapuruuspolitiikkaamme. Samoin äh, esittelimme ATT-sopimusluonnoksen äh, hyötyjä Pohjois-Afrikan edustajat olivat kiinnostuneita paitsi tavanomaisten aseiden suhteen, myös muiden aseiden suhteen. Ja tässä pyrittiin Tässä pyrittiin todella hyvään keskusteluun ja Tsekin puheenjohtajakauden aikana järjestämme kaksi seminaaria, yhden Kiovassa, Ukrainassa huhtikuun lopulla. Tämäkin tulee olemaan ensimmäinen seminaari, ensimmäinen tämän tyypin seminaari EU-tasolla yhdessä Ukrainan kanssa. Tuolloin asevientivalvontaa yksinomaan käsitellään. Samoin toinen järjestetään Länsi-Balkanin maille Tiranassa. Me olemme toimineet siellä jo aiemmin Länsi-Balkanin maille maiden kanssa on järjestetty seminaareja aiemminkin viimeksi viime toukokuussa. Ja viimeinen seminaari järjestetään Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Se koskee Armeniaa, Azerbaidsenia, Valko-Venäjää, Georgiaa ja Moldovaa. Järjestetään Tiblisissä. Meidän puheenjohtajakautemme aikana sekä Ruotsin puheenjohtajakauden aikana KOARM tulee tämän yhteistoiminnan uudelleen ohjausta pohtimaan ja katsoa, että mitä muita maita tähän yhteistyöhön voitaisiin ottaa mukaan. Nythän meillä on tämä yhteinen kanta kuten jo olen todennut. Ja KOARM järjesti tammikuussa epävirallisen kokouksen. Kolmimuodollista kokoustahan on järjestetty. Jokainen puheenjohtaja kausi järjestää yleensä pääkaupungissaan ja me siis Prahassa 13. tammikuuta ensimmäisen kokouksen. Ja näiden toimien puitteissa haluaisin korostaa vuoropuhelua kumppaniemme kanssa, juuri Euroopan parlamentti, tämä alivaliokunta, mutta myös kansalaisjärjestöt. Ja perinteenämme ovat myös todella kokoontumiset kansalaisjärjestöjen kanssa kumppanuus turvallisemman maailman puolesta on teemamme. Lisäksi meillä on kolmi kanta kokoukset Venäjän, Yhdysvaltain ja Norjan kanssa on järjestetty kokouksia erityisesti Venäjän ja Yhdysvaltain kanssa oli kiinnostavaa keskustelua neuvotella ja kuulla niiden kannoista ATT-sopimuksen suhteen. Ja Norjan kanssa käytiin erittäin ystävällismielistä keskustelua. Norjahan on ottamassa myös tämän yhteisen kannan. Ja olemme Norjan kanssa jatkuvassa yhteistyössä kolmen kuukauden välein Eli me toimitamme Norjalle tietoja ja Norja meille. Kanada ja Ukraina tullaan tapaamaan vielä toukokuussa. Ja haluaisin korostaa, että puheenjohtajakaudellamme on tärkeä painopiste pyrkiä varmistamaan Kyproksen jäsenyys ja se, että kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat mukana valvontajärjestelmässä. Sitten EUn vuosikertomus aseviennistä. Sehän on tärkeä osa toimintaa. Näin pyritään lisäämään avoimuutta ja 11 vuosikertomus äh, tulee kertomaan esimerkiksi äh, hyväksytyistä ja hylätyistä lisensseistä ja odotamme tätä kertomusta viimeistään alkusyksystä. Emme tiedä vielä tarkkaan, milloin sen saamme. Sitten vuosittainen äh, yhteisen äh, äh, sotilaisen listan päivittäminen Vassenaarin sopimuksen tai listan kanssa on nyt saatu aikaan. Itse asiassa päivitetty versio on virallisessa lehdessä juuri julkaistu. Sitten sitten äh, puolustukseen liittyvien tuotteiden äh, vienti ja siirrot. Tämähän liittyy toiseen pilarin ja jäsenvaltiot. Äh, niiden tulisi saattaa tämä osaksi kansallista lainsäädäntöä käyttöä ja tämän asian tarkastelu on tietenkin meidän esityslistallamme tässä ää, tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos, kuka haluaa puheenvuoron? kollega Flyger. No kiitos. Olisin herra von Vogau alussa odottanut teiltä hiukan enemmän intoa sen suhteen, että tämä käytännön säännöstö viimeinkin on oikeudellisesti sitova. Onhan tätä pitkään odotettu. Kaikki olemme kovasti taistelleet tämän puolesta. Ja oli muuten hyvin iloinen sitä, että Euroopan parlamentin kanta oli hyvin yhtenäinen, joten kyllä tästä varmaan voidaan hyvin suurella ilolla ja innolla puhua. <laughs> Voi kyllä, minä olen valmis suurenkin intoon vaikka ehkäpä tapani ei yleensä ole kovin innokas, niin kuin, ö, ehkä ei niin innokas kuin mitä olisitte toivonut. No kuitenkin olemme ainakin samaa mieltä puheenjohtaja. Mutta nyt ö, ovat nämä täytäntöönpano ongelmat edessä ja siksi esittäisin kaksi kysymystä, jotka liittyvät ihan konkreettiseen toteuttamiseen. En tiedä, voidaanko äh, kuvailla vaikkapa konkreettisen ähm, asevientitapauksen puitteissa, miten tämä käytännön säännöstö voisi toimia. Euroopan unionin maathan edelleen toimittavat äh, sotakäyviin maihin aseita, Georgia ja Gaasa. Niin Georgia kuin Israelkin ovat saaneet äh, aika laajamittaisesti aseita Euroopan unionista – ja tämän käytännön säännöstön puitteissa, olisiko mahdollista tämä kieltää tai ainakin toimia niin, että tiedetään hiukan tarkemmin, kuka noita aseita Euroopan unionista näihin, näissäkin tapauksissa, näissä sodissa ää, toimitti. Koska molemmissa tapauksissa on aivan ilmeistä, että näitä aseita käytettiin. ainakin kriisi- ja sota-alueille aseiden vienti tulisi tehdä mahdottomaksi. Thank you, Chairman. I uh, <laughs> am indeed quite happy with this development. Kiitoksia. Olen oikein ihastunut tästä kehityksestä. Haluaisin erityisesti kiittää Ranskan puheenjohtajavaltiota joka mahdollisti tämän kehityksen. Eli että käytän säännöt aseviennistä muutettiin yhteiseksi kannaksi, eli juridisesti asema muuttui. Parlamentti on jo vuosia pyytänyt, että tilanne olisi tällainen. Onkin nyt tärkeää korostaa, että Ranska puheenjohtajavaltiona sai aikaan tämän muutoksen. Se oli mahdollista siksi, että jotkut meistä, minä muna, mukaan lukien, kritisoimme aikaisemmin Ranskan hallitusta, joka oli estämässä tätä kehitystä, mutta nyt hallitus toimi lopulta hyvin. Puheenjohtajan valtio Tsekkiin tasavalta ei oikeastaan ollut oikein tällä tiellä valkoinen kirja julkaistiin juuri ennen Ranskan puheenjohtajakautta ja, ja siinä tästä käytännössääntöjen statuksen muutoksesta ei puhuttu, eli aiottiin toimia niin kuin aina ennenkin, viedä aseita tavalliseen tapaan. Meidän toimintamme oli huomionarvoista. Täällä parlamentissa toimimme niin, että Ranskan hallitus ymmärsi, että tämä on meille kaikille tärkeä kysymys. Olen kiitollinen myös COARM-komitean puheenjohtajalle ja Ranskan puheenjohtajavaltiolle meille toimitetuista tiedoista. Saimme tietoja myös asekaupasta. Näissä asioissa meidän ei pitäisi olla passiivisia suhteessa Yhdysvaltoihin, koska jos todella toivomme, että tilanne muuttuu, jos todella toivomme, että Bushin ja Omaban välillä nähdään ero, niin on, on toimittava EU ei voi jäädä lepäämään laakereilleen, vaan sen on oltava aktiivinen Yhdysvaltojen suhteen, jotta Yhdysvallat todella muuttaisivat kantaansa, niin kuin Obama on lupailut. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Voisitteko kertoa, kuinka jäsenvaltiot täytäntöön panevat tämä, tätä yhteistä kantaa. Onko teillä mitään kertomuksia tästä täytäntöönpanosta? Uskon, että kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi siirtää omaan lainsäädäntöönsä tämä yhteinen kanta. Se oli siis aikaisemmin vain käytännön sääntö. Olisi laadittava se, seuraava kertomus, mutta tämän lisäksi olisi so, sopeuduttava olemassa olevia kansallisia menettelyjä, koska tiedämme, että yhteisen kannan menettelyt ovat nyt sitovia. Haluaisin tietää, onko teillä tästä lisätietoa. Sitten toinen kysymys komissiolle. Vai onko täällä komission edustaja paikalla? Kyllä, kyllä se. Kyllä löytyy komissiosta edustaja. Nyt kun neuvosto ja komissio ovat lopultakin päässeet sopimukseen tässä asiassa – ja asia meidän kanssa tuomioistuimeen, minkä tyyppiseen toimintaan neuvosto ja komissio aikovat ryhtyä jotta voidaan ehkäistä pienaseiden myyntiä Afrikkaan. Mitä se aikoo tehdä kevyiden aseiden yleissopimuksen suhteen? EU-AKT-parlamentaarisessa kokouksessa annettiin kertomus, jossa korostettiin laitonta pienaseiden ja pienkaliiperisten aseiden kauppaa kehitysmaihin. AKT-maiden kumppanimme parlamentaarisessa yhteiskokouksessa yksimielisesti olivat sitä mieltä, että Euroopan unionille olisi äärimmäisen tärkeää toimia Afrikan maissa ja vakauteen maissa niin, että torjuttaisiin pienaseiden vientiä. Romeva Ivern seuraavaksi puhujana. Voinko sulkea puhujalista? Meillähän on tässä hiukan kiirettä. Kyllä, varmaankin voin. Joten annan nyt puheenvuoron herra Romevalle. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, I first of all have to apologize for being... Kiitos, pyydän ensiksi anteeksi. oli myöhässä. Minä <clears throat> jouduin liikenneruuhkaan. Eh, pyydän todella anteeksi, mutta siellä oli mielenosoitus. Halusin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni teitä ensiksi siitä, että tulitte ja haluaisin esittää teille muutaman äh, mielestäni keskeisen kysymyksen. Ensinnäkin äh, olimme hyvin tyytyväisiä, kun kuulimme, että yhteistä, yhteinen kanta on saatu aikaan. Tästähän me olemme taistelleet pitkään tämän asian puolesta ja kysymykseni onkin hyvin konkreettinen. Kun parannetaan kriteereitä, mikä on tilanne tämän suhteen ja miten, mitkä säännöt, mitkä ehdot voidaan saada läpi, mitä meillä on tässä edessämme. Sitten toinen kysymys liittyy Israeliin ja siihen, että aiotaan estää se, että alueelle, mille, kummalle osapuolelle toimitetaan aseita, erityisesti nyt tässä tämänhetkisessä tilanteessa ja tietäen, että menneisyydessä monet jäsenvaltiot ovat toimittaneet aseita paitsi Israelin hallitukselle myös muille. Ja kolmas kysymykseni liittyy ATT-sopimukseen. Tämä on erittäin myönteistä myönteinen uutinen, hyvä uutinen, että työt on saatu käynnistettyä YK puitteissa. Ja minkälainen tunnelma neuvostossa nyt on ja minkälaiset odotukset teillä on YK ATT-työn suhteen? Ja viimeinen kysymykseni. Asehankinta ja asevienti Euroopan unionin ulkopuolelle. Nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa ja me olemme yrittäneet tätä asiaa pohtia ja kiinnittää siihen huomiota, mutta onko se tehty oikealla tavalla? Eli miten asia voitaisiin lähestyä? Öö, asehankinta- ja asevientikysymys. Kiitoksia, rouva Ber. Ja, vielen Dank ähm, für die Informationen. Kiitoksia Pari kysymystä. Meillä on tosiaan kiire. Ensinnäkin Saksan asevienti Pakistaniin. Minä esitin suullisen kysymyksen neuvostolle ja komissiolle viime vuonna, miten tätä, tähän voidaan suhtautua. Tuolloinhan meillä oli vain käytännössäännöstö, joka ei ollut sitova. Ja neuvosto vastasi, että että mitään tietoa ei ollut näistä Saksan tästä Saksan aseviennistä, koska Saksahan olisi rikkonut sääntöä vastaan, jos kerran se ei ollut lupaa pyytänyt. Sitten ihan myönteinen vaikutus, joka on, tai asia on tullut sattumalta tietoon, eli ilmateitse tapahtuneet kuljetukset. Sipri ja muut ovat tämän tämän tuoneet esiin. Kyse siis varust, laittomasta varustelusta. Kiitos. Nyt on kuultu kaikki puhujat ja puheenvuoron saa rouva Sekvensova. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin. Tosin jotkut niistä olivat hieman päällekkäisiä, joten vastaan näihin yksitellen. Aloitan näistä käytännössäännöistä. Sehän enää ei olekaan säännöt, vaan yhteinen kanta jostakin kummasta syystä sitä edelleen vaan nimitetään niin. Se on siis hyväksytty yhteiseksi kannaksi mutta täytyy kyllä käsittää, että silloinkin kun käytännössä nyt ovat olleet poliittisesti sitova julistus, niin kaikki jäsenvaltiot arvioivat näitä vientilisenssejään käytännössä sääntöjen pohjalta. Kriteereitähän sinänsä ei ole muutettu millään merkittävällä tavalla. Olemme puhuneet kriteereiden laajentamisesta ja syventämisestä mukaan lukien kansainvälinen humanitaarinen lainsäädäntö. En nyt halua aiheuttaa mitään liiallista pettymystä, mutta lisenssiin virkailijoiden päivittäisessä työssä ei juurikaan näy muutoksia. Siitä syystä, että tämä käytännössä, nämä käytännössä nyt muuttuvat yhteiseksi kannaksi sillä kaikki, jotka ovat olleet mukana lisensointiprosessissa, ovat jo näitä vientilisensejä arvioineet näiden kriteereiden pohjalta. Mitä itse täytäntöönpanon tulee, kun tarkastetaan kansallista lainsäädäntöä, niin olemme keskustelleet asiassa epävirallisessa KOARM-kokouksessa Prahassa ja myös ensimmäisessä virallisessa KOARM-kokouksessa, joka pidettiin helmikuussa. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo sanoneet nämä yhteisen kannan kriteerit sisällytettyä kansalliseen lainsäädäntöönsä. Jotkut taas eivät. Ja nämä tietysti täytäntöönpanevat niitä. Jotkut jäsenvaltiot myös ilmaisivat, että ne haluavat täydentää kansallista lainsäädäntöään yhdessä yhteisön sisäisiä siirtoja koskevan direktiivin kanssa, joka toivon mukaan täytäntöönpanan piakkoin. Luonnollisestikaan en voi täysin kertoa, missä maissa tämä juridinen prosessi kestää, mutta yhdessä sihteeristön kanssa keräämme tietoja aivan samalla tavalla kuin tässä välitys kannanotossamme teimme. Ja sitten täytäntöönpanoprosessi tietysti heijastuu myös vuosikertomukseen. Tämä näin ollen on siis juridinen puoli tätä täytäntöönpanoa kansallisessa lainsäädännössä. Gaasan Israelin tilanteesta ja Georgiasta – On aivan ymmärrettävää, että nämä alueet kiinnostavat teitä. Kyllä ne kaikki kiinnostavat kaikkia EU-jäsenvaltioita ja todennäköisesti tiedätte, että jokainen koarmin kokous pitää aina pöytäkierroksen näistä kysymyksistä. Käsittelemme aina muutamaa aluetta tai maata. Ja näin sitten vaihdamme kokemuksia niiden maiden välillä, jotka vievät näille alueille. Viimeisen puolen vuoden aikana käsiteltiin sekä Israelia että Georgiaa. Georgiaa käsiteltiin juuri syyskuussa heti elokuun tapahtumien jälkeen. Tässä osoittautui, että lähestymistapa suhteessa Georgia on erittäin rajoittunut. Kaikki jäsenvaltiot kertoivat siitä, että olivat häiventäneet vähitellen tuota asevientiä Georgian. Se oli siis tietoa syyskuulta. Ja Israelin kohdalla kävimme myöskin näkemysten vaihtoa edellisessä Kormin kokouksessa helmikuussa. Luonnollisestikin asevientiä tapahtuu Israeliin EU-jäsenvaltioista Kyllä se selviää ihan helposti vuosikertomuksistakin. Sitten on muita jäsenvaltioita, jotka eivät vie aseita Israeliin. Ja muut maatkin pohtivat tätä siitä syystä. Asia otettiin tuolla meidän pöytäkeskustelussa esille Gazan tapahtumien vuoksi. Tämänhetkiset lisenssianomukset siis otettiin käsittelyyn. ATTstä sitten ja Yhdysvaltojen mukanaolo. Se on erittäin tärkeä. Ei pelkästään sen takia, mikä on jäsenvaltioiden näkemys asiasta, vaan sillä hyvin monet niistä, jotka suhtautuvat epäilen tähän asiaan, jonka kanssa keskustelimme New Yorkissa viikon aikana, Meillä noita roikkakokouksia myöskin. Niin monet valtuuskunnat sanovat hyvin usein, että niin, no eihän tässä nyt paljon järkeä ole, jos ei Yhdysvallat ole mukana. Me olemme tietysti yhdessä niistä kolmikantakokouksissa epävirallisessa sellaisessa, jossa Yhdysvallatkin on jo mukana. Meillä oli epävirallinen tällainen kokous helmikuussa. Miltei heti sen jälkeen, kun uusi hallinto tuli voimaan. Ja kuten totesin alussa, niin edelleenkään selkeää kantaa ei ole ATTstä. Pyrimme kuitenkin olemaan varovaisen optimistisia. Ehkä tässä jonkinlainen siirtymä on ja ainakin asia harkitaan. Eivät halua vesittää niitä kriteereitä, jotka jo on otettu käyttöön, jos hyväksymme tämän asekauppasopimuksen, joka madaltaisi kriteereitä. Siitä mekin olemme huolissamme. Ja ainahan vastaamme Yhdysvaltain kollegoillemme todeten, että me emme sellaista asekauppasopimusta hyväksyisi, joka laskisi näitä kriteereitä. Vaikka tietysti olemme sopineet tietyn tasoisesta asekauppasopimuksesta, niin se ei merkitse kuitenkaan sitä, ettei muilla mailla voisi olla vielä korkeampia standardeja käytössään aseviennissään. Ymmärrämme siis, miten tärkeä on Yhdysvaltain kanta tässä suhteessa ja Ja yksittäiset valtiot ovat tietysti myöskin hyvin aktiivisia tällä alalla. Ja sitten kysymys, joka koskee hankintoja ja sisäisiä ulkomarkkinoita. Mielelläni vastaisin, mutta en oikein tiedä miten. Yeah, on the on the small arms and light weapons and the AC... Pienaseet, käsiaseet ja AKT. Mitä erityisiä kriteereitä ei ole AKT-viennin suhteen, mutta tietysti silloin kun vienti näihin maihin on kyseessä, niin kriteerit otetaan käyttöön. Niin kysymys siis koski, millä tavalla voidaan vastustaa äh, laitonta asekauppaa. No se ehkä jää hieman Koarmin äh, toiminnan ulkopuolelle. Mutta tässä suhteessa ATTkin tulee kysymykseen, koska se on tärkeä osa kokonaisponnisteluja. Neuvoston päätös, joka koskee ATTn tukemista – ja kuutta alueseminaaria eri puolilla maailmassa, kaksi Afrikassa. Itse asiassa ensimmäinen näistä seminaareista pidetään Dakarissa. Länsi-Afrikan maille. tietysti meillä on puitteisto näille seminaareille sellaisena, mutta tietysti haluamme myös aivan erityisen suunnitelman jokaiselle alueelle ja Dakarille. Siinä taisi oikeastaan olla kaikki. Suuret kiitokset. Muita puheenvuorojahan en luvannut myöntää. Kiitän teitä sydämellisesti tästä kertomuksestanne. Juuri järkyttävät äh, tapahtumat Saksassa, tämä äh, joukkomurha koulussa osoittavat, miten tärkeää on äh, luoda säännöt aseiden käytölle niin EUn sisällä kuin kaiken kaikkiaankin ja on myös kunnioitettava näitä sääntöjä Samoin on parannettava sääntöjä, joissa parannettamisen varaa vielä on. Olemme ottaneet merkittäviä askeleita ja seuraava askel on ihan yhtä tärkeä, nimittäin tämä asevientisopimus, joka tässä nyt on tapetilla. Toivotan teille äh, todella mitä parhainta menestystä myös sen suhteen ja kiitokset vierailustanne. Nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin. Ähm, äh, Claude France Arnaud on seuraava vieraamme. Hän on luvannut puhua meille tänään. Meillähän on kaksi asiaa esityslistalla. Yhtäältä äh, äh, Chad ja Atenan operaatiot Und äh, ich möchte diese Gelegenheit benutzen. Ja haluaisin kiittää, käyttää tilaisuutta hyväksi. Tähän puhutte erinomaista Saksaa ja ymmärrätte ilman tulkkaustakin. Niin äh, käyttäisin äh, tilaisuutta hyväkseni ja kertoisin lyhyesti valtuuskuntamatkasta, jonka teimme Chadin viime viikolla. Ulkoministeri Kusner oli tarjonnut meille – tilaisuutta käyttää hänen kanssaan yhdessä Ranskan hallituksen lentokonetta matkustaaksemme tuonne neljä kollegaa. Landsbergis, Pasku, Oniskevich ja minä olimme paikalla tai mukana matkalla kaksi Ranskan, ranskalaista parlamentaarikkoa samoin, herra Matt Ties huolehti siitä, että lyhyestä varoitusajasta huolimatta saatiin Euroopan parlamentin valtuuskunta mukaan matkaan. Ja jos teille sopii, voisin kertoa nyt lyhyesti tuosta vierailusta. Tämä operaatio Chadissahan oli suurin Euroopan unionin operaatioista Bosnia-Herzegovinan jälkeen kolmisen tuhatta sotilasta, EU-sotilasta oli paikalla, heistä ranskalaisia yli puolet, sitten Irlanti, Puola, Itävalta. Ja huomionarvoista on se, että myös Venäjä kolmantena maana oli mukana 98 venäläistä sotilasta ja neljä helikopteria tähän operaatioon liittyy erittäin surullinen puoli, nimittäin se, että ensimmäistä kertaa jäsenvaltion sotilas äh, menehtyi. Äh, Jean Paulin niminen sotilas ja Ranska kantoi todella päävastuun. Yli puolet sotilaista tuli Ranskasta. Äh, Mo Valerianissa kävimme päätukikohdassa ja samoin paikan päällä – ja täytyy kaiken, kaikkia, kaiken kaikkiaan... Niin, mutta komentaja oli irlantilainen. Ja näin osoitettiin, että kyse oli kansainvälisestä operaatiosta. Ja voidaan varmasti todeta, että se sujui hyvin. Meillä oli tilaisuus vierailla myös pakolaisleirillä ja samoin siis yhtäältä pakolaisleirillä ja samoin sitten kodeistaan karkotettujen leirillä. Meillä oli Darfurin pakolaisia ja sitten chadilaisia kotoaan karkotettuja ja molemmat ryhmät totesivat, että EU-operaatio on heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan parantanut erityisesti myös näissä pakolaisleireissä ja kotimaan pakolaisilta, chadilaisilta kysyimme, minkälaisia mahdollisuuksia he näkivät paluulle. Jotkut totesivat, että 40 000 on jo palanneet koteihinsa, toiset sanoivat, että arviolta 10 000 on palannut kotiinsa. Ja näiden arvioiden tekeminen on hyvin vaikeaa, koska osa kodeistaan paineista katsoo, että he haluavat palata kotiinsa, koska siellä mukaan on turvallista, mutta palaavat korjaamaan sadon ja sitten tämän jälkeen palaavat jälleen takaisin pakolaisleirille. Ja tavoitteenahan on se, että ihmiset voivat jälleen palata pysyvästi omiin kotikylinsä, mutta turvallisuustilanne ei tätä vielä salli. Myönteistä että on havaita, että logistinen puoli toimii erittäin hyvin. Mm, esiin nousi myös se tosiasia, että Euroopan unionin joukot on otettu erittäin myönteisesti vastaan. Kansalaiset katsoivat, että he tuovat mukanaan turvallisuutta ja tämä asian puoli oli erittäin myönteinen siis yhtäältä tämä joukkojen saapuminen on ollut hyvin hidasta, myös materiaalin saaminen paikan päälle. Ja tämä täytyy tulevaisuutta silmällä pitää kyllä muistaa. Darfurin tämänhetkinen turvallisuustilanne on hyvin epävarma, eikä juuri nyt ole tullut uusia pakolaisia Darfurin alueelta, mutta Sudanin presidentti on nyt kieltänyt suurelta osalta kansalaisjärjestöistä toiminnan maassa ja nyt onkin merkittävä mahdollisuus sille, että tämä aiheuttaa uuden pakolaisaallon ja YK on kyllä toimittava. Tässä kun joukkojen tai vastuu turvallisuudesta siirtyi joukoilta toisille. Täällä käytettiin sellaista termiä kuin rehatting, eli vain hatun vaihto ikään kuin. Ja näin siis monet sotilaista ottivat ää, Äh, lakiin päästään, panivat sen taskuun ja ottivat sitten YK äh, suikan äh, taskusta ja panivat sen päähänsä tilalle. Eli näin tämä, tämä joukkojen vetovastuu siirtyi aika näkyvällä tavalla myös. Ähm, oli hyvin kiinnostavaa, kun viitattiin myös siihen, että vasta vastuun siirto on kaksisuuntaista. Siis yhtäältä Kosovossahan, kun Eurex ottaa siellä vetovastuun Euroopan unionin ja taas Chadissa toiseen suuntaan, eli EU luopuu vastuusta. Ja myös tulevissa operaatioissa mahdollista voisi olla se, että kun jotain yhtäkkiä tapahtuu, Euroopan unionin joukot voisivat olla paikalla ensimmäisenä ja jatkoa työn hoitaisi sitten YK. Meille äärimmäisen kiinnostavaa on myös rahoituskysymys, se miten rahoitus toimii. Myös Atena-mekanismi. Ei tämä saa johtaa siihen, että ne, jotka muutenkin kantavat merkittävimmän vastuun, saavat vielä lisää taakan. Eli ei saisi käydä niin, että tämä Atena malli toimisi e-, epäreilulla tavalla eri jäsenvaltioiden välillä. Olenkin hyvin iloinen nyt siitä, että rouva Arnaud on paikalla ja on hänen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mm-hmm. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Te itse jo oikeastaan veditte tämän operaation yhteen. Tehän olitte paikalla katsomassa vallanvaihtoja ja puhuitte tästä oikein hienosti. Ehkä kuitenkin vielä voisin tästä puhua, kun ajatellaan henkilöitä, jotka ovat valmistelleet käytännön sääntöjen ja muuta. Voisin kuitenkin vielä korostaa joitakin asioita. Operaation alkuperäinen tavoitehan oli se, että täytäntöön pantaisiin YK päätöslauselmaan ja vältettäisiin se, että alueellinen tilanne vaikeutuisi Darfurin tilanteen johdosta. Tavoitteena oli myös se, että YK voisi ryhtyä kouluttamaan santarmeja ja muita joukkoja, niin kuin sitten tehtiin – turvallisuuden alalta tehvä puheenjohtaja. Itse kuvailitte tilanteen parantumista. Toki on muistettava se, että turvallisuuden parantuminen ei koskaan ole valtavan näkyvää ja lopullista. Kyllähän siellä vaikeuksiakin on, kun ajatellaan siirtymään joutuneita joukkoja pakolaisia ja kylään palaamismahdollisuuksia. Mutta yleisesti ottaen YK ja kansallisjärjestöt ovat tunnustaneet, että tila, tilanne turvallisuuden osalta on parantunut, niin kuin itsekin olette voineet nähdä. Nyt kun EUn joukoilta vastuu siirtyi YKlle, niin on muistettava, että tämä on tilanne, joka vuosi sitten oli eh, täysin aika vaikean näköinen. Oli alueen kumppanit eivät välttämättä pitäneet tällaista suunnitelmasta. Se ei olisi onnistunut vuosi sitten. Näimme kokemuksen kautta, millaista lisäarvoja toi YK, EUn joukot alueella ja tämä vaikutti siihen, että Chadin viranomaiset ja muut alueen kumppanit ryhtyivät suhtautumaan myönteisemmin YK mukaan tuloon. Kuten te korostitte, tähän liittyy myös se, että väestö suhtautui myönteisesti joukkojen toimintaan. Ja tästä on annettava kunnia kenraali Naasille, Kalasialle ja muille operaation komentajille tilanteessa oli toki riskejä. Menetimme yhden kiinni ja näin ollen on kyllä osoitettava kunniaa kaikille näille kentällä toimiville sotileille ja, ja komentajille. Itsestään selvää ei ollut myöskään se, että YK tästä selviytyisi. Eräs elementti oli täysin keskeinen, siihen itsekin viittasitte, nimittäin se, että suurin osa operaation osallistuneista jäsenvaltioista suostuivat jatkamaan sitoumuksessaan YK alaisena. Tämä ei ollut mitenkään itsestään selvä harjoitus YKlle on aina vaikea saada EUn maksuosuuksia kerättyä, mutta kun EUn joukot olivat aluksi paikalle, se helpotti eh, toiminnan jatkamista ja, ja helpotti siirtymää menettämättä turvallisuutta välille. Tilanne on toki edelleen vaikea. Siksi on tärkeää, että joukot ovat edelleen paikalla. Muussa tapauksessa hän oli, olisimme operaation jo päättäneetkin. Chadissa ja muualla tällä alueella on vaarallisia tilanteita, on riskejä ja tästä syystä monikansallisten joukkojen läsnäolo on edelleen tarpeen. Menestyksen äh, toinen avain, jonka itsekin mainitsitte, koski sitä, että kyseessä oli täysin eurooppalainen operaatio. Ranska oli vahvasti mukana, mutta operaation komentajahan oli irlantilainen. Siellä oli suuri kiintiö Irlannista mukana ja monia muitakin jäsenvaltioita tuli mukaan tälle kentälle, joka suuremmalle osalle niistä oli hyvin tuntematon ja vaikea operaatiokenttä. Myös kolmansilta mailta saatiin tärkeää apua, että nyt olikin ensimmäinen tilaisuus saada komentoketjun sisällämme tukea Venäjältä ja tästä annan viereni tähän kunnia. Tämä oli hyvin pitkä ja välillä vaikeakin harjoitus, mutta tulo, til, tuloksiin päästöön meillä on neljä venäläistä helikopteria säännöistä, EU-säännöistä pidetään täysin kiinni. Myös muita kolmansia maita oli mukana, Kroatia ja Albania muun muassa. Toinen asia, joka oli tässä operaatiossa hyvin tärkeä, puhutaan paljon lähestymistä lähestymistavasta. Olemme alustasti pyrkineet siihen, että mitään yksittäisiä sotilaallisia operaatioita ei olisi, vaan ne liittyisivät poliittiseen tavoitteisiin ja strategioihin. Ja toisekseen pyritään yhdistämään ne Euroopan unionin käytössä olevat, olevat erilaiset yhteisölliset välineet. Ja on sanottava, että tässä operaatiossa aivan, aivan alusta asti teimme yhteistyötä komission kanssa, Ensimmäinen matka Chadissa tehtiin niin, että komission edustajat lähtivät neuvoston ja pääsikunnan edustajien kanssa yhdessä mukaan ja pystyttiin yhteisen varoin tunnistamaan tärkeät elementit. Olimme siis aivan koko ajan yhteyksissä myös Ekoon ja uskon, että saimme sieltä paljon – apua niin, että pääsimme hyvin suhteisiin kansalaisjärjestöjen kautta ja voi, joukot otettiin hyvin vastaan ja molemmin puolen kunnioitus vallitsi. Pyrimme myös parantamaan olosuhteita kylissä niin, että pakolaiset voisivat palata niihin – komission Relex-osasto myönsi varoja tukeakseen YK minurka-operaatiota. Paljon puhutaan siis kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta kriisin hallinnassa. Yritämme tässä parantua koko ajan ja nyt olemme todella saaneet aikaiseksi todellista yhteistyötä eri yhteisön toimijoiden välillä. Uskonpa, että tässä olivat kaikkein tärkeimmät operaation piirteet. Hyvä puheenjohtaja, te puhuitte siitä, millaista, mitä oppia tästä on otettava. Toki aikaisemminkin meillä oli jo kokemuksia YK operaatioista Kongossa ja tietenkin edelleen analysoimme, tutkimme sitä, mitä tästä voisimme ottaa opiksemme. Minä en ollut paikalla, en kuullut Alain Leroy puhetta. Hän vertasi auktoriteetin siirtymistä Kosovossa. Silloin Euroopan unioni otti YK-operaation haltuunsa Chadissa tehtiin toin, toisinpäin yhteistyömme YK kanssa on jollakin tavalla esimerkillistä mielestäni, koska se ei ole niin eh, instituutionaalista, se on pikemminkin käytännön yhteistyötä. Meillä ei ole juurikaan tekstejä, joilla määritellään yhteistyösuhteita. Meillä on eh, julkilausuma, joka hyväksyttiin Italian puheenjohtajakauden aikana ja myös julistus, eh, joka annettiin Saksan puheenjohtajakaudella, mutta erityisesti jokapäiväinen työ tuo, tuo, tulosta. Keskitymme operaatioihin. Ensimmäinen sotilasoperaatio oli Kongon Artemis-operaatio ja tuolloin tu, tuimme monukia silloin, kun Ruandan teurastus oli pahimmillaan. Olemme aina se, sotilaisessa ja siviilitoiminnassamme keskittyneet toimintaan enemmän kuin mihinkään byrokratiaan. Ja uskon, että Chadin operaation myötä molemminpuolinen luottamus on lisääntynyt ja, ja, usko, ja, ja on luottamusta siihen, että täydämme, täydennämme toisiamme ja voimme tehdä yhteistyötä jatkossakin myös taistelujoukkoja tietenkin voidaan käyttää, mikäli, mikäli tilanne on sellainen, että se edellyttää nopeaa toimintaa Euroopan unionin taholta humanitaarisen tilanteen parantamiseksi. Ehkä myöhemmin voisin vielä puhua Atenasta. Suuret kiitokset tästä kertomuksestanne. Tämä yhteistyö YK kanssa vaati varmasti vielä syventämistä. Alan Leroy viittasi keskustelussa siihen, että järjestelmien tulee olla erilaisia, sillä YKllahan on yli 100 000 sotilasta kentällä e, e, mitä erilaisimmissa operaatioissa, mutta hyvin pieni sihteeristö, joka asioita hoitaa. Joten näin ollen YKlla – YK-operaatioissa paikan päällä kentällä komentajalla on oltava paljon toimivaltaa. Ja sitten toisaalta eurooppalaiset sotilaat, jotka toimivat YK puitteissa. En muista ihan tarkkaan, mutta kai se oli niin, että tähän asti eurooppalaisia sotilaita on YK toimissa ollut mukana noin yksi prosentti. Ja nyt lisäys on suunnilleen 200 prosenttia, eli eurooppalaisia YK puitteissa on muutama prosentti, kun ajatellaan ihan tätä kokonaisuutta. Kollega Flyger on pyytänyt puheenvuoroa. Voimme käynnistää keskustelua, olkaa hyvä. Kiitos. Ja kiitoksia todella tästä kertomuksestanne valtuuskuntamatkalta. matkalta. Jos olemme rehellisiä, ei varmaankaan voi sanoa, että tämä operaatio oli suuri menestys, mutta ei se nyt ollut mikään järkyttävä pettymyskään. Eli ei se nyt ollut ö, ö, kumpaakaan, vaan jotain siltä väliltä. Ja aikamoista aaltoliikettähän siihen liittyi. Nyt kun tämä operaatio on päättynyt, olisi hyvä, että kerrankin yrittäisimme tällaisen rehellisen taseen eh, siitä tehdä. Eli mitä tapahtui ja miksi mitäkin tapahtui ja miten. Aivan alussahan oli niin, että kun Eufor eh, meni paikalle, hyökkäykset eh, humanitaarisia järjestöjä vastaan olivat lisääntyneet ja aluksi tilanne oli erittäin kriittinen näiden vallankumouksellisten suhteen. Myöhemmin sitten tilanne tasoi, tasantui. Ja yksi ilmiö siellä oli, josta haluaisin kyllä teiltä arvioon, eli että Ranska Eufor-jokojen rinnalle äh, lähetti paikalle omia sotilaitaan omissa nimissään. Äh, ja käsitin, että tämä aiheutti suuren ongelman, koska ei ollut ilmeistä ja selvää, että kuka toimii missäkin puitteissa ja miksi jotkut ranskalaiset toimivat yhdellä tavalla ja toiset toisella tavalla. Eli tullaanko jatkossakin toimimaan niin, että rinnakkain kuuluu, rinnakkain ajetaan ne EU-operaatioita ja sitten jäsenvaltioiden omia operaatioita. Onko se järkevää? koska näiden molempien operaatioiden poliittinen tausta oli täysin erilainen. Äh, ranskalaiset halusivat, äh, koska Ranskan ja äh, Chadin diktaattorin välillä oli sopimus, ranskalaiset, ranskalaiset tukivat häntä ja tämä poliittinen tausta oli täysin erilainen. Tämä aiheuttaa ongelmia. Ja minua kiinnostaisi seuraava. Te sanoitte, että useimmat EU-jäsenvaltiot tulevat äh, osallistumaan jatkossa. Mitkä vetäytyvät ja mitä konkreettisia lukuja teillä on? Eli kuka, mitkä jäsenvaltiot äh, ovat paikalla edelleenkin ja kuinka paljon heidän joukkojaan? Sitten tämä 1861 YK päätöslauselma. Äh, siteraan Chadin itäosassa on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin turvallisuuden lisäämiseksi. Kaikkiin mahdollisiin toimiin. Kappale seitsemän. Eli eh, liittyykö kaikkiin mahdollisiin toimiin myös mahdollinen hyökkäys eh, näitä kapinallisia vastaan? Onko YK mandaatti todella tällainen? Pidän sitä hyvin ongelmallisena. Samanaikaisesti meillä on UNAMIT-missio Sudanissa, Darfurissa. Ja eilisestä alkaen Minokrat kakkonen. Onko Unamitin ja Minokrat kakkosen välillä jonkinnäköistä yhteistyötä? Kiinnostavaa oli myös lukea, että GMES käytettiin ensimmäistä kertaa tässä operaatiossa siis tätä uutta järjestelmää käytettiin paikan päällä ilmeisesti tietojen keräämiseksi. Onko näin? Aika kiinnostavaa. Tämä löytyy komission, komission kotisivulta aika jännittävä juttu. Haluaisin siitä lisätietoa, jos se pitää paikkansa. Viimeinen kysymykseni. Itävalta. OECDn kehitysvaliokunnassa Itävallalle luvattiin, että tämä Chad-operaatio on, nähdään kehitysyhteistyöoperaationa. Se Sehän on sotilasoperaatio. Ja tämän Itävalta kai on nyt kehitysavun, kehitysyhteistyön katon alla hoitanut. Ovatko muut jäsenvaltiot tehneet vastaavalla tavalla aika erikoista kehitysapua. Tämä kyllä mielestäni olisi. Haluaisin, että sotilaalliset operaatiot erotetaan kehitysyhteistyöstä. Mielestäni tässä kehitysrahoja väärin käytetään, jos näin todella on tehty. Poliittinen tilanne Chadissa ei parantunut tämän operaation kautta. Tiedämme, että opposition edustajat edelleen istuvat vankilassa – ja no poikkeustilaa, ää, ähm, sekin täytyy tietää, poikkeustila ää, ähm, oli voimassa tämän ää, äh, operaation ajan. Kiitos. Kiitos ja sitten Rouva Anna Gomes. Uh, I, I would uh, like to, uh, bon, je voudrais vous et nous saluer par... Euh, Haluaisin onnitella teitä siitä, että onnistuitte näin hyvin tässä tehtävässä. Tehtävässä oli valtavia ongelmia alun perin, sillä aivan kuten totesitte, kyseessä on eurooppalainen missio. Hyvin monet jäsenvaltiot vastustivat sitä ja ne myöskin perustelivat sitä sillä, tai sitä perusteltiin sillä, että konflikti vaikutti erittäin voimakkaasti myös Darfurin naapurimaihin ja Sudaniin. Logistisesti katsoenhan kyseessä oli aivan valtava ponnistus. Oli hienoa, että se onnistui näin hyvin ja myös tästä näkökulmasta katsoen se on todella aivan uskomattoman onnistunut. Sitten korostitte sitä, että määrän sisällä nämä YK-siirrot onnistuvat, vaikka niitä oltukaan taattu alusta lähtien, niin YK-johdolla tapahtunut toiminta oli mielestäni myöskin erittäin onnistunutta. kansalaisjärjestöjen ja Chadin kansalaisten edustajien toimet olivat erittäin myönteisiä ja niiden vaikutus tähän vakauttamisprosessiin, poliittiseen vakauttamisprosessiin ja humanitaariseen toimintaan oli todella merkittävä. Kansalaisjärjestöt tarvitsevat todella tätä auttaessaan Chadissa olevia Darfurin pakolaisia. Tällä oli myös vaikutuksensa Chadin tilanteeseen, vaikka tietysti tilanne on erittäin monimutkainen edelleen. Chadin ja Darfurin konfliktin välillä tietysti on selkeä yhteys ja Darfurin konfliktihan on taas uudelleen kiihtymässä viranom- Sudanin viranomaisten toiminnan vuoksi. Reaktiona kansainvälisen rikostuomioistuimen jossa käsitellään siis niitä sotarikoksia, joita alueella on tehty suhteessa Darfurin kansalaisiin. Mikä on teidän näkemyksensä sii, näkemyksenne siitä, millä tavalla asioita voidaan hoitaa? Ja onko jo pohdittu kentällä tätä kysymystä niiden joukkojen puitteissa, jotka siellä ovat? Ja YK on vastuuhenkilöt Ovatko ne ottaneet huomioon kaikki kansallisen rikostuomioistuimen toimet tuolla alueella, mukaan lukien Chadissa? Merci beaucoup. Euh, D'abord pour essayer. Kiitoksia. Ensin yritän vastata herra Flygerin kysymyksiin. La situation au début et l'augmentation... Tilanne alussa ja iskujen lisääntyminen kyllä vain. Olimme tilanteessa, jossa tiesimme, että vaikeuksia kyllä on ja siksi joukkoja tarvittiinkin paikalle. Tilanne vahvisti sen, että jännitteitä oli paljon, kapinalliset tekevät iskuja silloinkin, kun joukot olivat asettautumassa paikalleen Chadissa. Ja olkoot sitten kapinallisten tai rikollisten iskusta kysymys, niin joka tapauksessa tämä tietenkin vaikutti humanitaariseen toimintaan ja kansallisjärjestöjen toimintaan. Te sanoitte, että tämä oli menestys ja katastrofi samaan aikaan. No, sanotte tämän varmaan siksi, koska on aivan selvää, että tilanne on kuitenkin parantunut. Turha jossitella, entä jos emme olisikään olleet tuolla. On hyvin luultavaa, että mikäli EUn joukot eivät olisi olleet paikalla, tilanne, joka oli aikaisemmin hyvin jännittynyt ja hyvin vaikea mm, kapinallisten kanssa, niin tilanne olisi varmasti johtanut vielä paljon va- vakavampiin tilanteeseen pakolaisille ja humanitaariselle toiminnalle. Sitten tästä Ranska-kysymyksestä. No eihän Ranska lähettänyt mitään omia joukkoja sen jälkeen, kun EUn joukot olivat tulleet paikalle. Ranskalla on läsnäolo Chadissa ollut aikaisemmin, kaikki tiesivät sen. Ja logistisesti oli mahdollista tukeutua tähän läsnäoloon. Siis ei ollut kysymys siitä, että Ranska oli bilateraalisti tullut paikalle samanaikaisesti Euroopan unionin kanssa, vaan, vaan Ranskaan, Ranska oli jo sotilaisesti paikalla alun perin. Poliittinen pyrkimys oli sellainen, että YK päätöslauselmaan vastattaisiin täysin eurooppalaisesti koko komentoketjussa, erityisesti operaation komentaja toimesta tehtiin niin, että, että toimet olisivat täysin eurooppalaisia, niin, joissa myös kunnioitetaan joukkojen mandaatin parametrejen mukaan lukien objektiivisuus, puolueettomuus ja niin edelleen. Nämä ovat vaikeita joukoille silloin, kun kapinalliset hyökkäävät. Tilanne oli siis hyvin vaikea, mutta kuitenkin säännöstä pidettiin kiinni. Tilannetta on seurattu säännönmukaisesti. Komentaja kenraali Nash kävi Brysselissäkin kertomassa tilanteesta ja on todettava vielä kerran, että eurooppalaisen operaation parametreista pidettiin täysin kiinni. Sitten haluaisin mennä tähän GMES-kysymykseen, siis Kopernikus-operaatio, niin kuin komissio on sen nimeen nyt. Ei Kopernikusta käytetä tähän, vaan se on tarkoitettu siviilioperaatioita varten. Siihen liittyy myös turvallisuuselementtejä, mutta satelliittikuvat Chadia varten tulivat satelliittikeskuksen kautta. En ole tästä puhunut, mutta uskon, että tämä oli on yksi suurimmista menestystarinoista. Euroopan unionin satelliittikeskus Torrejonissa ensimmäistä kertaa antoi tietoja, jotka tulivat hallitukseltakin. Liosin jäsenvaltioiden allekirjoittama muisti on saatavilla myös kosmoskainetin ja muilta on tullut tietoja, jotka ovat mahdollistaneet sen, että Euroopan unionin operaatio saa tämän satelliittikeskuksen kautta hallitusten tietoja turvatulla tavalla käyttöönsä. Chadin operaatiossa käytettiin nimenomaan tätä kanavaa. Ja kaikki jäsenvaltiot pystyivät hyödyntämään äh, satelliittikeskuksen tilan, ä, äh, tietoja. COPS vierailikin äh, Torhonissa ja Muvalerianissa. Ja totesi, että näin todellakin joukot pystyvät hyödyntämään sen toimittamia satelliittitietoja. On mahdollista, että Kopernikusta käytettiin seikkoihin, jotka liittyvät enemmän humanitaarisiin tilanteisiin tai siirtymään joutuneiden joukkojen tilanteen valvontaan samaan mahdollista, mutta tätä pitäisi kysyä komissiolta. Teemme yhteistyötä komission kanssa, jos siellä on sellaisia turvallisuusseikkoja, niitä Kopernikustakin voitaisiin käyttää, mutta on aivan varma, että Kopernikusta ei käytetty sotilaisiin tarkoituksiin. Mutta joka tapauksessa ensimmäistä kertaa Euroopan unioni pystyi hyödyntämään näitä satelliittitietoja. No sitten kysymys, joka koski minurkat ja lukua seitsemän ja kapinallisia. Myönnän, että en ymmärrä oikein tätä kysymystä. Mikäli kapinallisten iskut saattavat vaaraan pakolaisten tilanteen ja minurkatin on suojeltava, tietenkin, tietenkin sen on hyödynnettävä luvun seitsemän mahdollistamia välineitä. Kapinallisilla on aseita, he eivät ole mitään poliittisia kumppaneita, vaan on ymmärrettävä, mikä tilanne on. EU on tehnyt paljon työtä edistääkseen poliittista vuoropuhelua ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ja vuoropuhelua opposition kanssa. Mitä joukkojen sitten pitää tehdä, riippumatta siitä, ovatko ne YK vai EUn joukkoja, kun verilöylyihin ryhdytään väestöhän on suojeltava. Sitten näistä uusista YKn joukoista enemmistö joukoista, jotka siirtyvät YKn alaisuuteen, niihin kuuluu Itävalta, Ranska, Puola, Irlanti, Suomi, Kroatia ja Venäjä. En tiedä, onko tämä tyhjentävä lista, mutta mukana olivat myös kolmannet maat, jotka olivat Euforissa mukana. Sitten Norja oli mukana. Sen kanssa keskusteltiin pitkään, niin koska sitä voisi se osallistua operaatioon. Lopulta ne valitsivat YK operaation. Norja on siis nyt eurooppalainen valtio, joka osallistuu YK operaatioon ja näin se voi jatkaa sama rooli kuin Italia lääketieteellisissä kysymyksissä. Tämä alue on erittäin hyvin organisoitu. Sitten viimeinen kysymys koskee Unamin ja Minurkatin yhteistyötä ja koordinaatiota. Näinhän jo tehtiin aikaisemminkin ennen auktoriteetin muuttamista. Kaksi YK-operaatiota ja rajojen molemmin puolin helpotti vielä koordinaatiota. Tehän tiedätte, että UNAMin tilanteen tekee vaikeaksi juuri näiden joukkojen aiheuttamat esteet. YK pystyi toimimaan Chadissa EUn joukkojen avulla tilanteessa, jossa luvut eivät ole kovin valtavia, mutta YKlle on jo suuri saavutus, että EU oli mukana ainakin tässä operaatiossa. En pysty nyt vastaamaan kysymykseen, joka koski OECDn kehityskomitea, tämä on OECDn asia, EUlla ei ole mitään sellaista kantaa, että sotilaiset operaatiot voitaisiin tietenkin yhdistää OECDn kehitysoperaatioon. Minä ihmettelisin, jos näin olisi tehty, mutta en tiedä tästä sen enempää. Mikään sotilaallinen operaatio ei ole kehitys avun piiriin kuuluva operaatio, mutta niin kuin aikaisemmin yritin selittää, täällä on paljon toimintaa, jotka todella kuuluvat kehitysapuun ja Chadin operaatiossa olikin erikoista se, että jäsenvaltiot komission lailla kehittivät monenlaista kehitysyhteistyötä kiintiö, joukkojensa myötä Tsadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Ja tämä saattaa aiheuttaa sekannusta. Joka tapauksessa koko ajan se, mitä sotilaallisella tasolla tehtiin, se, että sen rinnalla kulki poliittinen toiminta, vuoropuhelun edistäminen opposition kanssa, Chadin hallituksen kehottaminen sellaisen toimintaan, joka vastaisi omia standardejamme Euroopan unionissa suhteessa oppositioon. Ja tällaista toimintaa edelleen jatketaan. Myös EUn humanitaarista toimintaa jatketaan. Operaation loppu ei merkitse EUn toiminnan loppumista Tsadissa päinvastoin. Sitten vielä Rova Gomezille vastaisin. Kuinka arvioidaan Sudanin operaation tulokset. Pitkään YK kanssa on jo puhuttu siitä, millaisia riskejä tulee äh, presidentin syyttämisestä. Nyt olemme tässä tilanteessa ja merkittävin vaikutus on juuri tämä, että on estetty humanitaarisia järjestöjä toimimasta alueella. Euroopan unioni ja YK pyrkivät seuraamaan äh, tilannetta tarkkaan. Mitään suoria seurauksia Chadissa ei ole kohdistunut äh, pakolaisväestöön, mutta on aivan selvää, että YK on ottanut tämän asian huomioon suunnittelussaan. Ja myös siirtymävaiheessa. Kiitos nostaisin tässä vielä osaltani esiin pari kysymystä, joita pidämme hyvin tärkeinä, eli euforin eh, neutraalius. Euforiahan on syytetty siitä, että se olisi erityisesti ajanut Ranskan etuja, ja perusteluna on käytetty sitä, että alueelta on löydetty öljyä, mutta ei Ranska eivätkä ranskalaiset yritykset tätä öljyä pumppaa, vaan yhdysvaltalainen Exxon sekä kiinalaiset yritykset. Tämä nyt vain tällaisena lisäperusteluna. Sitten toinen kysymys, Kopernikus ja satelliittikeskus. Mehän olemme kovasti aina painottaneet sitä, että näiden kolmen ranskalaisen, äh, saksalaisen äh, yrityksen satelliittikuvat ovat käytettävissä ja on suuri menestys, että näin nyt todella on myös käytännössä sillä, kun me lähetämme sotilaita vaarallisiin hankaliin operaatioihin on tarpeen, että meillä on tiedusteluamme varten kaikki tarpeellinen ja välttämätön tieto ja otan tässä myös Kopernikuksen esiin, sillä me Euroopan parlamentissa olemme todenneet, että ei kun siis Kopernikus mielestämme kuuluu myös näihin käytettävissä oleviin. Niin, ja komissiolle esitettiin kysymys siitä, millä tavoin tätä on käytetty. Onko paikalla komission edustaja, joka voi vastata tähän kysymykseen? Ei. ei näytä olevan, mutta tämä on varmasti kysymys, joka meitä kovasti kiinnostaa. Muistuttaisin teitä siitä, että Galileo asiassa pitkän keskustelun jälkeen laaja enemmistö totesi, että myös Galilea tulisi voida käyttää, käyttää Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioissa, eli Euroopan parlamentin laaja enemmistö on todennut, että näitä teknisiä välineitä, joita käytettävissä on ja joita kehitetään, tulee voida käyttää myös eh, ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia myös näissä kysymyksissä. Ja nyt meillä on vielä puheenvuoro herraa Jedvietskiltä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, pahoittelen, mutta haluaisin esittää kysymyksen, joka oikeastaan jo esitettiin. Se on aika merkittävä, kun tarkastellaan tämän alueen ongelmia. Saa olla, saattaa olla tietysti, että tämä ei kuulu teidän vastuualueeseenne. Mutta kysymys on meille erittäin tärkeä. Eli Sudanin presidentti liittyvä ongelma. Mitä mieltä tästä olette? Me haluamme ratkaista ongelmaa, haluamme suojella kansalaisia, auttaa pakolaisia. Minä en missään tapauksessa vastata, vastusta kansainvälistä rikostuomioistuinta ja ymmärrän, että meidän täytyy ottaa käyttöön tiukkoja toimenpiteitä niitä ihmisiä vastaan, jotka eivät noudata lakia tai vainoavat ihmisiä. Mutta tässä konkreettisessa tapauksessa – te olette paikan päällä, olette seurannut tilannetta läheltä. Onko teidän mielestä tällainen juridinen toiminta nyt kohtuullista? Onko se oikein, kun toimitaan Sudanissa? Madame Arnaud. Vous avez deviné, monsieur le Arvasitte aivan oikein, että en voi oikein tähän vastata, koska tämä menee toimivaltuuksieni yli. Puhun mieluummin siitä, mistä osaan puhua. Varmaankin kaikki olivat tietoisia molemmista puolista asiaa. On olemassa kansainvälinen oikeus, johon kaikki pyrkivät sitten. On toisaalta tilanteita, joissa seuraukset voivat olla sellaisia, mitkä mainitsitte. Kaikki jäsenvaltiot ja toi, poliittiset toimijat kyllä varmasti tie, olivat tietoisia näistä molemmista asian puolista, en voi tähän tämän paremmin vastata, niin kuin aivan oikein arvasitte. Puheenjohtaja, kun komissio ei vastannut Kopernikus-asiaan, niin voisin tästä lyhyesti puhua. Parlamenttia kiinnostaa se, että käytetään oikein varoja tällä alalla. Neuvostohan toivoi jäsenneltyä vuoropuhelua neuvoston ja komission välillä näistä satelliittiasioista. Meillä on yhteisiä työryhmiä juuri näistä asioista. Meillä on tämä satelliittikeskus, jossa tehdään jo yhteistyötä tiettyissä asioissa. Se tekee komission kanssa yhteistyötä GMES ja Kopernikuksen välissä asiassa. Nyt käsittelemme komission kanssa sitä, kuinka eh, satelliittikeskus voisi vielä enemmän tukea Kopernikusta, mutta tämä ei tietenkään tarkoita, että tähän operaation olisi käytetty eh, suoraan kuvia, jotka olisivat peräisin muualta kuin tästä satelliittikeskuksesta. Voin vain täydentää, että myös Euroopan parlamentin enemmistö on tämän päätöksen takana. Olen kuullut ja nähnyt perustelut puolesta ja vastaan. Ja ää, tästä asiasta on nyt päätös. Kansainvälinen tuomioistuin on tehnyt päätöksensä ja nyt kyse on siitä, miten me käsittelemme tilannetta tällaisenaan, eli että yhtäältä luomme sellaiset olosuhteet, että pakolaisleirit toimivat ja toisaalta ponnistelemme tämän konfliktin ratkaisun löytämiseksi poliittisella tasolla. Ja tätä konfliktia ei sotilaallisin keinoin voida ratkaista, vain poliittisesti poliittisin keinoin. Kollega Komis on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Niin, hyvä puheenjohtaja. Juuri nimenomaan tästä kysymyksestä. En haluaisi, että esittämäni kysymys, joka koski presidentti Bashirin toimintaa, että sitä pidettäisiin ikään kuin äh, epäilevänä toimintana suhteena, suhteessa kansallisen rikostuomioistuimen päätöksiin. Euroopan unionin minun näkemykseni mukaan on tärkeää tehdä kaikkensa, jotta voidaan auttaa tuomioistuinta, jotta se voi pidättää tämän henkilön ja tuoda hänet oikeuden eteen. Vielä tärkeämpää on, että Euroopan unioni työskentelee aktiivisesti, jotta Darfurin kysymys tulee joko turvallisuusneuvoston tai kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi. Darfur ei koskaan hyväksynyt näitä päätöksiä Euroopan unionin toiminnan vuoksi, varsinkin nyt kun aiemmin meillä oli Bushin hallinto Yhdysvalloissa, joka ei koskaan tunnustanut äm, kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaa, niin silloin nimenomaan on Euroopan unionin ansiota se, että asia on vedetty tuomioistuimen. Se on seurausta Euroopan unionin lobbaustoiminnasta. Siitä syystä minun mielestäni ei tule kysymykseenkään se, että Euroopan unionin valtiot tai Euroopan valtiot kyseenalaistavat kansainvälisen rikostuomioistuimen päätökset. Ähm, äh, eh, herra Flyger, aika on vähän, eli lyhyesti. Kiitos. Eiköhän ole demokraattisesti ihan oikein, että minäkin saan vielä puheenvuoron, kun tekin olette tässä kommentteja esittäneet. Mielestäni kiinnostavaa on se, että komissio ei vastaa. Tämä asia on erittäin tärkeä ja parlamentin täytyy kyllä nyt reagoida siihen, että komissio ei sano mitään. Oikeustilanne on aivan ilmiselvä ja niin kuin me tiedämme, Euroopan parlamentti voi päättää mitä tahtoo, mutta oikeusperustan mukaan vain, vain puhdas siviilikäyttö on mahdollista Nitsan sopimuksen pohjalta. Eli niin kauan kuin meillä ei ole Lissabonin sopimusta, tilanne on tasan tarkkaan mikä on ja sen mukaan meidän on toimittava. Ja näin ollen suoraan sotilaalliseen käyttöön menevät tiedot ovat hyvin ongelmallisia – No, komissio ei tässä ja nyt komissiostahan tässä tämä nyt ö, riippuu, eikä meistä tai neuvostoedustajasta. Kiitos. Panen tämän merkille. En ole samaa mieltä kanssanne tästä oikeudellisesta tilanteesta, mutta meidän täytyy syventyä tähän myöhemmin. Ö, niin, nyt meidän pitäisi varmaankin tulla tähän Atena-kysymykseen. Tässä on monia kauniita nimiä, mutta nyt siis Jumalatar Atena. Ja tästä puheenvuoron saa Rouva Arno. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Atena otettiin käyttöön, jotta voitaisiin helpottaa yhteisten operaatioiden hallinta. Kuten tiedetty, EUn perustussopimuksessa todetaan, että operaatiot, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, rahoitus tulee jäsenvaltioiden maksuosuuksien kautta, siis ei yhteisön budjetista. Tämä on artikla 28 alakohta 1 perussopimuksesta. Varmasti tunnette tämän hyvin. Jotta siis voidaan helpottaa äh, sotilaisten operaatioiden toteuttamista vuonna 2004 alussa otettiin käyttöön Atena-menettely, jonka kautta voidaan hallinnoida yhteiset kustannukset näissä operaatioissa, mutta todellakin äh, tämä on vain mekanismi, sillä rahoitus pysyy edelleen sellaisena rahoituksena, jossa yhdistetään jäsenvaltioiden maksuosuudet, jotka taas puolestaan lasketaan kansallisen BKTn pohjalta. voidaan vastata yhteisistä kustannuksista, eli kuntien ja infrastruktuurien aiheuttamista kustannuksista lähinnä. Toiseksi äh, sillä rahoitetaan yhdessä hallinnoittavat äh, valmiudet äh, jotka jäsenvaltiot ja kolmannet valtiot rahoittavat sen mukaan, missä määrin niistä on tullut henkilökuntaa mukana. Alun perin lasketaan viitesumma, jossa arvioidaan yhteiset kustannukset yhtä tiettyä operaatiota varten. Tämän jälkeen neuvosto hyväksyy operaation talousarvion tämän viite summan pohjalta ensimmäisten kuukausien perusteella. Atenan hyöty operationaalisesti on se, että voidaan yhdistää kustannukset, joita olisi vaikea jakaa muuten valtioiden kesken, eli siis nämä infrastruktuurit ja pääsikunta. Tämä helpottaa myös operatiivista toimintaa joka muuten olisi vaikeaa ja edelleen näin saamme käyttöön tällaisen alkupääoman startup fundin niin, että meillä on aivan alusta asti rahoitusta käytettävissä. Meillä on siis järjestelmä, jonka kautta voidaan ra- tarjotettava rahoitus saada käyttöön joukkojen paikalle saattamiseksi, infrastruktuureiden rakentamista ja näin edelleen. Ateena on joustava järjestelmä, realistinenkin, jos uskallan sanoa, koska siinä otetaan huomioon, että tämän tyyppisissä sotilaisissa operaatioista ja puolustuksen alalla olevissa operaatioissa perustussopimuksen mukaan meillä on rahoitus, joka tulee valtioiden rahoitusosuuksista. Tämä noudattaa perussopimusten henkeä ja sitähän on, sitähän on pidettävä kiinni. Tästä syystä olemme menneet tähän Atenaan rahoitukseen. Jäsenvaltioiden keskuudessa käydään aina kiivistä, tiivistä keskustelua siitä, mitkä ovat yhteisiä kustannuksia ja mitkä eivät. Ranskan Kaudella esimerkiksi jatkettiin järjestelmää, jonka kautta tais, taktisiin, taktiset taistelu joukkojen kuljetukset lentoteitse otetaan mukaan näihin kustannuksiin. Tästä sovitaan etukäteen. Toistaiseksi kyseessä on väliaikainen järjestelmä. Nämä pätevät vuoden 2009 loppuun. kerran tässä Ateena-menettelyn yleislinjassa, jos teillä on jotakin yksityiskohtaisempia kysymyksiä, niin minulla ja kollegalla on tietysti ilo vastata. Kiitoksia. Itse haluaisin vielä selvyyttä seuraavaan. Jokaisessa operaatiossa on varmasti maita, jotka äänestävät tyhjää ja maita, jotka antavat hyväksyntänsä, mutta sanovat, että eivät halua osallistua, ja maita, jotka osallistuvat. Atena välinettä ajatellen ne maat, koskeeko se maita, jotka ovat äänestäneet tyhjää ja maita, jotka sanovat osallistuvansa äänestävät puolesta, mutta eivät osallistu, vai koskeeko se vain maita, jotka todella osallistuvat? Euh, le comité Athénas s'applique à toutes les opérations. Athena-komitea sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin, paitsi Tanskaan, jolla on opt-out. Eli näin ollen yhteiset kustannukset hoidetaan yhdessä. Teoreettisesti jokin jäsenvaltio voisi jättäytyä pois ja näin luistaa yhteisestä rahoituksesta, mutta tätä, tämä säädös on kyllä perussopimuksessa, mutta siihen ei ole koskaan tähän mennessä vedottu. Jotkut ovat olleet yllättyneitä siitä, että on joutunut osallistumaan rahoitukseen niin onko tätä tekstiä nyt vai ei. Siis suuret kiitokset tästä selvennyksestä. Tämä siis tarkoittaa sitä, että teoriassa on mahdollista, että maa äänestää tyhjää, ja jos se äänestää tyhjää, sen ei tarvitse maksaa. Hyvä. Kiitos. Sitten herra Pflüger. Te puhuitte hyvin tärkeästä aiheesta, nostitte erittäin tärkeän kysymyksen esiin. Ajatellaan vaikkapa Chad-Saksa tapausta, niin tiedän, että Saksa oli maksajana ja siksi tietonne on nyt erittäin kiinnostava, mutta se ei kyllä vastaa niitä tietoja, joita empiirisestä tutkimuksesta olen tähän mennessä saanut. Jos näin on, niin hyvä. Mutta minä olen ymmärtänyt, että ainoastaan Tanskalla on mahdollisuus opt-outin vuoksi olla osallistumatta kustannuksiin. Olisi varmaan aika hyödyllistä saada tämä kirjallisena juuri näiden kolmen eri kategorian mukaan. Me tunnemme kyllä kirjallisuuden alalta, se on erittäin ristiriitaista ja nyt tarvitsisimme todella lopullisen äh, varmuuden siitä, että jäsenvaltio voi olla maksamatta, osallistumatta näihin maksuihin. L'action commune précise tout cela. Yhteisössä toiminnassa täsmennetään juuri nämä seikat. Täällä on Tanskan tapaus, joka määritelmän mukaan on ulkona järjestelmästä opt-outin kautta ja sitä varten se ei osallistu myöskään rahoitukseen tämän automaattista. Muita varten sääntö on se, että kaikki jäsenvaltiot riippumatta siitä, että osallistuvatko ne rahoitusosuuksilla mukaan vai eivät, niin osallistuvat joka tapauksessa yhteisiin kustannuksiin. Yhteiset kustannukset merkitsevät vain pientä osaa operaatiosta ja muu, muihin kustannuksiin sovelletaan samaa systeemiä kuin Natossa. Siellä cost level full järjestelmä, eli ne, jotka osallistuvat, ne maksavat järjestelmä. Yhteiset kustannukset on vain pieni osuus kustannuksista, joissa näkyy solidaarisuus toiminnassa jäsenvaltioiden kesken Viimeinen tapaus on sellainen, jossa jäsenvaltio ilmoittaa etukäteen, että, että se jää ulos ja näin ollen se ei myöskään osallistu yhteisiin kustannuksiin. Tämä on siis perussopimuksessa oleva mahdollisuus ja sitä voidaan soveltaa myös Ateenaan. Kiitoksia. Halusiko Rova Gomes vielä? Aivan kuten edustaja Agnew totesi, niin se osio, jonka yhteiset kustannukset kattavat, on noin 10 prosenttia. Ja minun uskoakseni kyseessä on todella suuri haitta. Meidän tulisi katsoa sitä, millä tavalla näiden yhteisten kustannusten määritelmää voitaisiin laajentaa niin, että meillä olisi jonkunlainen taakanjakojärjestelmä. Ja että YouTuben kulut eivät viivästyisi, kun toiminta käynnistetään. Mitä mieltä olette sitä, millä tavalla voisimme täällä parlamentissa toimia kun haluamme auttaa sitä, että jäsenvaltiot sopivat tällaisesta laajemmasta käsityksestä siitä, mitä toi, tapahtuu. Comme vous savez, c'est une question difficile entre les États membres, où les positions sont très diverses. Kuten tiedätte, tämä on hyvin vaikea tilanne jäsenvaltioiden välillä, koska kannat ovat hyvin erilaisia maista riippuen. Euroopan parlamenttina joka on instituutio, jossa teillä on ilmaisen vap... Niin, laajempi solidaarisuus ja tehokkuus on tärkeää, mutta myös kansallisella tasolla on tärkeää käydä poliittista keskustelua. On tiedettävä, toivotaanko pääkaupungeissa rahoituksellista solidaarisuutta eu operaatioissa – on tärkeää seurata kehitystä myös muissa elimissä, kuten Natossa. Siellä parhaillaan käydään keskustelua yhteisten kustannusten lisäämiseksi. Olisi harmi, jos EU ei voisi hyötyä samanlaisesta kehityksestä esimerkiksi jäsenvaltio, joka lähettää taistelujoukot, sille tulee merkittäviä kustannuksia siitä, mutta kuten sanoitte, päätökset tehdään yksimielisesti. Ja kuitenkin nämä yhteiset kustannukset ovat vain hyvin pieni osa operaation kokonaiskustannuksista. Kiitoksia. Kiitos. Tämä oli erittäin tärkeä keskustelu, tärkeä meille ja saimme myös asioihin selvyyttä. Alivaliokunnan tulevalle työlle olisi tärkeää katsoa yhtäältä siviilioperaatioiden rahoitusta, operaatioiden, jotka tapahtuvat juuri unionin jäsenvaltioiden maksamana – ja miten tämä jakantuu yksityiskohtaisesti, niin puhuimme esimerkiksi siitä, kuuluvatko päivärahat tähän ja niin edelleen. Eli kyllä tässä, tämä on hyvin tekninen kysymys, mutta olisi hyödyllistä mm, tästä keskustella. Eli siis siviilioperaatiot, niiden rahoitus, taakajako ja niin edelleen. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tästä aiheesta? Ei. Joten kiitän teitä, Madame Arnaud, tästä keskustelusta, myös erinomaisesta yhteistyöstä. Ja <laughs> nähdään taas pian. Madame. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, siirrymme esityslistalla eteenpäin. Seuraavaksi käsittelemme Georgiaa. Tämä varmasti voidaan käsitellä suhteellisen lyhyesti. Tärkeää on varmasti kuitenkin kuulla kertomus tarkkailuoperaatiosta valtuuskuntamatkasta Georgiaan – ja se, mitä siellä havaittiin Euroopan unionilta näissä olosuhteissa, oli melkoinen ponnistus saada tuo tarkkailuoperaatio jaloilleen. Neuvoston sihteeristö toimi aktiivisesti ja on tärkeää, että osoitettiin, että siviili operaatio, sillä Georgian operaatiohan on siviilioperaatio, voidaan saada aikaan hyvin tiukassa aikataulussa. Vierailullamme totesimme, että ongelmia edelleen on. Esimerkiksi Etelä-Ossetian tai Abhasian tarkkailijamme eivät päässeet Skibalin kaupungin näimme tarkkailualueelta. Pidemmälle emme päässeet, näimme tuhoutuneen kaupungin, mutta Skinvalin tuhojen laajuus oli, sitä emme täysin voineet nähdä, koska emme kaupunkiin sisään päässeet. Emme me nyt nähneet, että kaupunki täysin tuhoutunut olisi ollut. Saatoimme todeta, että sotilaat tai siviilihenkilöt, joilla on sotilaskoulutus, jotka tähän osallistuivat, totesivat, että heidän käytettävissä olevat välineet eivät ole täysin sillä ta- tasolla kuin niiden tulisi tällaisessa tilanteessa olla. Ja oli kiinnostavaa nähdä alueella, mitä siellä tapahtuu. Ja kiinnostava, kiinnostava kysymys on luonnollisesti myös kysymys tulevaisuudesta, mitä tapahtuu ety järjestön missiolle. Ja YK kollega Howitz oli mukana ja on suhteellisen varmaa, että tämä operaatio ei jatku ja että Euroopan unioni sitten jää alueelle yksin. Ja siitä nouseekin kysymys, että kuinka pitkään, kuinka pitkä tämä operaatio sitten tulee olemaan. Operaatio, joka oli suunniteltu vain tietyksi ajaksi. Ja mitä sitten, kun YK ja etujärjestö eivät enää toimialueella – UNMIK ja ETY-järjestöt saivat, niillä oli pääsy näihin kahteen provinssiin tietyin ehdoin, mutta meidän vierailumme aikana näin ei enää ollut, joten tämä asia myös tulevalla lainsäädäntökaudella tulee varmasti olemaan esityslistallamme. Tämä oli ihan lyhyt raportti minulta ja haluaisinkin nyt esittää kysymyksen, että haluaako joku muu käyttää puheenvuoron. Herra Howitt. Mr. Howitt, you have the floor. Thanks again. I'll just give a few words. Kiitoksia. Niin ihan muutama sanan vain ensinnäkin pohjalta haluan kiittää teitä aivan erinomaisesta valtuuskuntavierailusta. Oli todella miellyttävää matkustaa kanssani. Haluan kiittää myös sihteeristöä Saimme työmme hoidettua ja neuvoston komission yksiköistäkin oli kovasti hyötyä. Työ hoidettiin hyvin lyhyessä ajassa, joten haluan kiittää myös teitäkin sillä puolella. Kuten juuri totesitte, puheenjohtaja von Vogel, niin tämä tarkkailu missio on ollut erittäin tärkeä. Tietysti toimimme silloin puolustusalivaliokunnan nimissä ja ja tietysti syyskuussa, kun tämä missio päättyy, niin tarkastelemme että Monissa kohdin olisi voitu toimia paljon paremmin. Hyvin usein monet haluavat kieltää Euroopan unionin tämänkaltaiset toimet, mutta nyt mm, meidän matkamme onnistui aivan erinomaisesti ja veimme tätä tietoa eteenpäin. Hyvin monet kysymykset tulivat esille sen takia, että missiomme eh, perustettiin kahden viikon aikana ja oli operationaalinen noin kahden viikon aikana. Eli se oli valtava menestystarina. Olimme kovin ilahtuneita siitä ja tuolla kentällä sitten kansainvälisen joukon keskellä nähtiin, miten nopeasti kykenemme tämän tehtävän hoitamaan. Paikalla oleva henkilökunta oli erittäin ammattitaitoista. Hyvin moni oli saanut kokemusta Balkanin puolelta. Ja he olivat täysin puolueettomia myöskin niissä kysymyksissä, jotka käsittelivät esimerkiksi sitä, mitkä ovat poliisin ja sotilashenkilökunnan väliset toimivaltarajat Georgiassa ja millä tavalla Äh, näitä kysymyksiä tulisi hoitaa. Nämä vaikeat kysymykset esitettiin ja niihin vastattiin aivan ansiollisesti. Kuten totesitte, niin suuri ongelma on se, että laiset ja venäläiset eivät salli pääsyä rajan toiselle puolelle. Se on tietysti erityisen tärkeä asia. Myös Abhaasia. Siellä emme käyneet itse. Mutta kollegoille tiedoksi että saimme nähdä tuolla rajapisteellä, etelä rajapisteellä aivan oudon tapahtuman, jossa kolme aseetonta Euroopan unionin poliisia uniformuissa olivat tuolla eikä nekään maalla näiden kahden rajapisteen välillä, joiden ne siis ei tarkoitus olla ollenkaan voimassa, ja he vain odottelevat siellä, että haluavatko etelä tulla käymään epävirallista keskustelua tuolla paikalla. Tiedustelupalvelujen tietojen jako tietysti kuuluu tähän ja toisessa tapauksessa ei välttämättä näin tehdä. Jatkuvasti venäläiset tarkkaanpujat ovat toisella puolella venäläiset tankit ja vuoristojen takana oli erittäin voimakkaasti aseistettu 3-5 tuhannen miehen tukikohta venäläisille. Mutta nämä aseettomat henkilöt siis hoitivat oman työnsä ja ovat erittäin sitoutuneita onnistumaan tässä tehtävässä. Ja siis tämä kokemus oli erittäin mielenkiintoinen meille nähdä. No sitten kaksi huolenaihetta vielä. Yksi liittyy YK-mission. Tässä voi todeta, tässä ehkä voi todeta, että EU-puolta pitää syöttää, vaan voi todeta, että syyttää, vaan voi todeta, että ei näillä kahdella osapuolella ole oikein toimivaa suhdetta. Mutta turha tässä nyt on ruveta syyttelemään ketään. Ja sitten tietysti tämä kysymys, joka tuli kertomuksemme esille, jossa näiden sääntöjen noudattaminen on erittäin turhauttavaa tuolla kentällä. Ja kaikki varmaan ymmärtävät sen, että tämä hetkinen varhoitoasetus ei salli enempää joustoa tässä suhteessa. Niin se on ihan selkeä näkemys, jonka saimme. Tällä on pakko olla vaikutuksia komissioon ja siitä, millä tavalla se kehittelee toimiaan. Tämä ei ole mikään ainutlaatuinen asiayhteys. Mutta nämä hankintasäännöt aiheuttivat kyllä selkeitä vaikeuksia. No sitten huolestuttavat kysymykset Ja olemme sopineet siitä, että mitään virallista suositusta alivaliokunnalle me esitä, vaan totesimme, että emme käydä keskustelua tästä kysymyksestä sitten, kun sen aika on. Epäilystäkään ei ole siitä, etteikö tasapaino olisi saavutettu. Ja että tämänhetkinen ö, ampuminen siellä on lähinnä seurasta siitä, että kännissä olevat eteläossetialaiset iloissaan ampuvat aseilla, räiskivät siellä ympäriinsä. Eikä kysymys oikeastaan ole mistään muusta, ja ne kidnappaukset, joista on puhuttu tämän vuoden aikana hyvin selkeästi, ovat rikollisluontoisia, eivätkä niinkään osa tätä konfliktia. Olimme myös siellä paikalla sen jälkeen, kun venäläinen analyytikko oli julkaissut erittäin laajapohjaisen haastattelun ja todennut, että venäläiset aivokkovat lakota tilanteen tämän vuoden aikana. No ei sitä tietysti voi jättää huomiota, mutta varsinkin kun tarkastellaan tuota vakauden tuomista alueelle, niin nähtiin, että tässä suhteessa on menestytty hyvin. Missä jatkamista voi puoltaa sillä, että se estää hankalien tilanteiden kehittymisen. Eihän tietysti näillä 200 miehen joukolla voi mitään valtavaa estotyötä siellä paikalla tehdä, mutta sieltä saadaan tärkeitä raportteja siitä, mitä tapahtuu, ja että jos on sellaisia tapahtumia, jotka saattavat kiihdyttää jonkunnäköisen vastakkainasetteluun, niin se on jo tärkeä tieto. Se merkitsee myös sitä, että kumpikaan osapuoli ei voi käyttää mitään tekosyytä tässä konfliktissa toimimiseen. Se on tärkeä peruste sille, miksi meidän tulisi jatkaa toimintaamme. Ja toinen syy, aivan kuten puheenjohtaja von Vogel juuri totesitte, niin venäläisillä on veto sekä Etyin että EU-toimille. Ja saattaa tietysti olla, että sitten kun EU-mission toiminta päättyy syyskuun lopussa, niin olemme sitten ainoat tuolla paikan päällä. Ja minulle todettiin, että ei ole niinkään tärkeää se, kuka hommat hoitaa, mutta että ne tulevat hoidetuksi. Ja syyskuussa sitten meidän täytyy tehdä selkeä päätös EU-ssa tästä asiasta. Lopuksi muista kysymyksistä. Kävimme kahdessa leirissä, jota käytetään siirtymään joutuville henkilöille, ja näimme, miten nopeasti oli asuntoolot siellä rakennettu kokoon näitä siirtymään joutuneita varten. Tapasimme myös 94-vuotiaan henkilön, joka oli ollut puna-armeijassa taistelemassa Hitleriä vastaan toisessa maailmansodassa ja oli nyt joutunut pakenemaan kodistaan Etelä-Ossetiassa. Hän sanoi erittäin liikuttavasti meille, että en koskaan uskonut, että joutuisin 21. vuosisadalla vielä jättämään kotiin. Niin se on jäänyt minun mieleeni. Tietysti tämä siirtymäjohtuneiden henkilöiden ongelma edelleen jatkuu ja komission osana on myöskin valvoa sitä, mitä paikalla tapahtuu. Ja tietysti kun tapaamme sitten Georgian neuvottelijamme, niin tapasimme myös sellaisia henkilöitä, jotka suhtautuvat erittäin innokkaasti Euroopan unioniin – ja jotka pitävät tärkeänä sitä, että energiaturvallisuuskysymys on esillä ja että energiakäytävä on olemassa Georgian kanssa. Emmekä tietysti voi mennä tämän tyyppiselle matkalle ymmärtämättä tätä yhteyttä. Mutta hyvin myönteisen asian haluaisin päättää tämän todeten, että tämä oli erittäin menestyksellinen Euroopan missio, joka on täyttänyt tehtävänsä ja olemme saaneet erittäin tärkeitä asioita ottaneet ja ottaneet niistä opiksemme tulevaisuutta varten. Kiitoksia, Sterova Ber. No, it's working, yes. Also, wo wir immer... No nyt se toimii. Niin, mehän viittaamme aina äh, tulevan lainsäädäntökauden, siksi vain pari huomiota. Ensimmäiseen puheenjohtajakin jo viittasi. Juuri tuolla alueella on kyseenalaista, josko Euroopan unioni tulee etyjärjestön operaation jälkeen. Mehän tarvitsisimme sellaisen tahon, jossa myös, myös Venäjä on mukana. Ja vakausvälineen esittely esittelijänä toteaisin vielä, että vakausvälinettä käytetään Georgiassa. Muun muassa varoja vapautetaan kodeistaan pakosalle joutuneiden kotien uudelleen rakentamiseen ja paitsi tässä myös muissa tapauksissa vaarana on se, että tapahtuu etnistä karkotusta, eli että pakolaisten paluu koteihinsa estyy sillä, että he saavat tällaisia väliaikaisia asumuksia, jotka oikeastaan on tarkoitettu pysyvyyksi. Eli että paluu kotiin vaikeutuu ja minun mielestäni tämä ei ole vakausvälineen tehtävä. Kiitos. Tärkeä kysymys. Ensinnäkin haluaisin kiittää Hauitia hänen kertomuksestaan. Olen sataprosenttisesti hänen kanssaan samaa mieltä. Minuakin, minunkin teki suuri vaikutus tämä vierailu, jota teimme kodestaan pakosalle joutuneiden luokse. Heitähän oli kaksi aaltoa. Ensinnäkin ne, jotka joutuivat pakenemaan heti Neuvostoliiton hajottua ja ne, jotka pakenivat nyt. Vierailimme leirillä, tai siis se oli kerrostalo, jossa nämä ihmiset ovat asuneet jo 8-90 vuotta erittäin valitettavissa olosuhteissa, jotka odottavat odottamasta päästyäänkin ja haluavat ehdottomasti palata kotiin ja toivovat pääsevänsä kotiin. Mutta täytyy sanoa, että olosuhteet eivät ole ihmisen, ihmisarvon mukaiset tässä nyt kyse on ennen kaikkea sen varmistamisesta, että ylipäätään ihmisille löytyy katto pään päälle. Eh, heitähän oli kuitenkin 35 000. Niillä oli talon rivejä, pieniä taloja, mm, omakotitaloja ja syntyi vaikutelma ne nähdessään eh, niin siellä ei esimerkiksi ollut ostosmahdollisuuksia, ei eh, kauppoja, ei minkään näköisiä tiloja yhteisölle, ei vaan talon rivejä niin, että voi elää talven yli, eivät nuo väliaikaisasumukset niin viehättäviä olleet, että niiden vuoksi kukaan jäisi pakosalle pidemmäksi aikaa kuin aivan välttämätöntä. Ja siksi pitäisin tarpeellisena tämän välineen käyttämistä, koska nämäkin asumukset ovat sellaisia, että ei niitä ole tarkoitettu pysyviksi. Ei kukaan ajatteleva ihminen voisi kuvitella siellä elävänsä pitkää aikaa, mutta lyhyellä aikavälillä haluttiin varmistaa se, että ihmiset voivat selviytyä talvesta. Ja kyse on nyt siitä, että voimmeko tai tuleeko parlamenttina meidän vielä tällä lainsäädäntökaudella asiaan puuttua vai seuraavalla. Ne, jotka osallistuivat valtuuskunnan matkaan, katsovat, että jos nyt näitä kahta muuta valtuuskuntaa ei jatketa, niin sitten Euroopan unioni jäisi paikalle hieman pidemmäksi aikaa. Ja tämä johtopäätöksen minä ainakin tekisin. Ja tässä asiayhteydessä Georgia ja NATO yhtäältä, Georgia ja Euroopan unioni tai Euroopan unioni vetäytyisi käytännössä konfliktista ja tämäkin on asia, joka lopullista päätöstä tehtäessä täytyy ottaa huomioon. No niin, tämä esityslistan kohta tuli näin käsiteltyä ja suhteellisen täsmällisesti saamme aloitettua tämän työryhmä kokouksemme sotajäänteistä ja merten saastumisesta. Jatkan nyt englanniksi. Uh, Kyseessä siis on sotajänteet ja merten saastuminen. Tavoitteena on tarkastella niitä ympäristö-, turvallisuus- ja taloudellisia haittoja, joita näillä sotajänteillä on. Aihe on tullut uudelleen esiin esityslistallamme varsinkin nyt kun Nord Stream kaasuputkea, 1200 kilometrin mittaista kaasuputkea on tarkoitus rakentaa Itämeren pohjaan. Se paljastaa varmaan noin kymmeniä tuhansia tonneja erilaisia kemiallisia aseita. Lisäksi haluamme toivottaa tervetulleeksi Liettuan suurlähettilään tänne paikan päälle, suurlähettiläs Verban. Tervetuloa kokoukseen. Sitten nämä organisatoriset kysymykset. Komission tutkimuksesta kertoo meille John Hurt, sen kirjoittaja. Hän työskentelee Tukholman kansainvälisessä rauhantutkimuslaitoksessa ja käsittelee kemiallisia ja biologisia aseita koskevaa hanketta. Sitten hänellä on 15 minuuttia aikaa kertoa tästä asiasta. Sen jälkeen esiintyy Jeffrey Osborne, joka on kemiallisten aseiden kieltojärjestön tarkastusvirastosta Haagista, Alankomaista, ja Mark Koch, joka on päättänyt tutkimustyönsä tästä kysymyksestä Nürnbergin yliopistossa. Kumpikin puhun on 10 minuutin ajan. Näiden jälkeen sitten meillä on keskustelu, jossa asiantuntijat ovat mukana. Ja toivotan asiantuntijat tervetulleeksi aina näin puheenvuoron ensimmäiselle puhujalle. Mr. Hart, you have the floor. Thank you. I just have to um, bring up my speaking notes. It will take Hetkinen, etsin vain 10 sekunnin ajan näitä papereitani. Mm. Um, thank you, Mr. Chairman. I would like to thank the organizers for the opportunity. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä tilaisuudesta saada esitellä tämä asiakirja. Haluan kiittää myös kansainvälisen eh, turvallisuustietoa osaston pääedustajaa tohtori Quilly, joka on mahdollistanut tämän esityksen. Ja haluaisin tämän lisäksi kiittää myös mahdollisuudesta sitä, että nämä kaksi ulkopuolista asiantuntijaa ovat paikalla, jotka ovat erittäin asiantuntevia ja he varmasti myöskin antavat oman panoksensa tähän keskusteluun. Ja näin ollen hyvin lyhyesti tässä esittelen teille muutamia papereita. Jos kuka haluaa esittää sitä oman kappaleen, niin jätän sellaisia tänne järjestelyille, että voitte myös lähettää minulle sähköpostia. Osoitteeni on sukunimeni at sypri.cypri.org. Aion lyhyesti käydä näitä asioita läpi. Ja hyvin lyhyesti maailmanlaajuisesti on tuotettu um, aseita hyvin paljon. Um, ja ensimmäisen maailmansodan, toisen maailmansodan jälkeen näistä piti päästä eroon, joten perinteisesti katsoen se menettely, jolla näin on tehty, näin on tehty joko kaatopakolle jättämällä tai ö, muulla tavalla. Ja kemialliset aseet, kuten myöskin muut ö, perinteiset aseet, niitä löytyy edelleen viikoittain. Ja on hieman ongelmallista yrittää esittää lukuja siitä, miten paljon sotajanteita löytyy Itämerestä, mutta voidaan esittää lisätutkimuksia siitä, minkä verran niitä on tehty. Ja tarkastella kemiallisten ja tavanomaisten aseiden välistä suhdetta. Kun puhutaan Itämerestä, niin hyvin pitkälti se työ, joka on tehty, tehdään vuoden 1992 yleissopimuksen puitteissa, joka suojelee Itämerta – Anteeksi, jos puhun liian nopeasti. Ja Helsingin komissio siis hallinnoi tätä sopimusta. 90-luvulla pyrittiin saamaan lisätietoja siitä, miten näitä kemiallisia aseita on laitettu Itämeren. Ja ja noin 30-40 000 tonnikuutiometriä on upotettu tonne mereen, mutta sanotaan myöskin, että se voisi olla 156 000 tonnia pelkästään Skagerakin alueella. Muutama kuva. Uskoakseni tuo tuossa vasemmalla on uskoakseni laivaoperaatiosta leikataan reikiä ja upotetaan laivat. Tämä nyt Yhdysvaltain rannikon ulkopuolella oikealla on noin tonnin kontti, mutta tällä on asiantuntija, joka tuntee tilanteen paremmin ja kaksi alla olevaa kuvaa ovat Itämeren pohjasta. Sitten tässä on kuvia, joita on saatu käsikirjasta, jonka avulla autetaan kalastajia ja muita tunnistamaan aseita. Tuossa keskellä ja alla on kaksi torpedoa, 60 mm torpedo tuolla alhaalla vasemmalla – ja sitten ilmapommin osa oikealla alhaalla, merimiina keskellä, ylhäällä. Ja sitten tässä on toinen kartta, joka tulee alun perin tuolta Helkomin tiedostosta kertomuksesta kertoo niistä alueista, joissa on paljon kemiallisia aseita. Mutta kemialliset aseet ovat myöskin alaryhmä, vaan paljon suurempi osa on näitä perinteisiä aseita, mukaan lukien järvet ja aiempia sotilastukikohtien lähellä. Joten äskettäin on tehty tiettyjä toimia ja saatte tästä asiakirjasta lisätietoa niistä. En usko, että aion nyt keskustella niistä sen pidempään tässä. Tämäkin on seurausta tiedosta, jotka löytyvät tuolta asiakirjasta, joten en nyt aio tähän kuluttaa liikaa aikaa. Ja sitten tässä toinen kalvo. Näette, mitkä ovat näiden kemiallisten aseiden tavanomaisten aseiden ominaisuudet. Ja uskoakseni on sitten eri toimijoita, jotka ovat mukana eri osioissa, kun pyritään ymmärtämään näiden upotettujen aseiden kattavuutta. Jotkut ovat mukana ympäristönäkökulmasta katsoen. Esimerkiksi kuudennen puiteohjelman puitteissa oli erityisohjelma, jossa mukana olivat aika monet Itämeren ympäristöä tutkivat elimet ja näin niillä oli tietty lähestymistapa, kun pyrittiin ymmärtämään näiden alueiden laajuutta. Ja sitten meillä on toinenkin yhteisö, eli tällaiset viihdesukeltajat, vapaa-ajan sukeltajat, jotka tietävät, missä näitä hylkyjä on ja meillä on tällaiset hylkytietokannat, joita on tehty näitä vapaa-ajan sukeltajia varten. Sitten on myöskin arkeologisia tietokantoja, joita luodaan. Olen maininnut niistä muutaman myöskin tuossa paperissani. Ja sitten on sellainen yhteys, jossa mukana ovat äm, asedehävitysasiantuntijat. ja se tieto, joka näillä on, on tietysti erilaista. Ja sitten on asevalvontayhteisö, joka pohti näitä juridisia näkökulmia. Nämä ovat siis yleisiä ympäristönäkökulmia ja tässä pidän pienen tauon, mutta tämä on siis myöskin tuolta niin Haluan kuitenkin päättää tähän tämän 15 minuutin aikana. Halusin näin siis mainita vain muutaman asian, joka liittyy näihin yleisiin näkemyksiin. Ensinnäkin on tärkeää e, erotella akuutti myrkillisyys ja krooninen myrkillisyys. Sanotaan, että, että kaikki aineet ovat vaarallisia. Myrkyllisyys tulee annoskoosta, näin sanoi Paracelsius. On hankala kuitenkin mitata näitä ja soveltaa myöskin eläinmalleja muihin lajeihin. Kemiallisen ja biokemiallisten aineiden merkityksen arvioiminen on edelleenkin haasteellinen tehtävä saastuttavien ainesosien määritteleminen on helppoa, mutta syy-seuraussuhteiden luominen taas hankalaa. Jos tavoitteena on tarkastaa sitä, mitä yleisesti asiasta käsitetään, niin usein pitää erotella luonnollisesti syntyvät ja keinotekoisesti johdetut kemikaalit. On tiettyjä haitallisia yhdisteitä, jotka saattavat syntyä luonnollisesti tai niitä saattaa johtaa keinotekoisesti, mutta riskinarvioinnissa on sellainen psykologinen näkökohta, että usein arvioidaan, että keinotekoisesti tehdyt aineet ovat jotenkin huonompia. Metani, elohopea ja monet muut aineet syntyvät myöskin luonnostaan, vaikka ne ovat erittäin myrkyllisiä. Lisäksi täytyy pitää mielessään se, että on erilaisia hajautumiskriteereitä. En ole tällaisia laskelmia tehnyt, mutta silloin kun saastuttava ainesosa hajautuu mereen ja kun sen konsentraatio ö, ähm, vähenee vain muutamaan hiukkaseen kohti miljoonaa muuta hiukkasta, niin sitä pitää tarkastella. Mainitsin muutaman asian. Rikki sinappi on esimerkiksi jatkuva huolenaihe kalastajille, jotka saavat palovammoja, kun tätä ainetta tulee verkkoihin. Rikki sinappi aiheuttaa rakkuloita ja ja 90 asteen lämpötilassa se hydrolysoituu, mutta mitä tapahtuu silloin, kun lämpötila on muu, on se, että sen ulkopuolelle tulee kuori, mutta sen sisäpuolella on viskoosinen materiaali joten tuo kuori saattaa rikkoutua silloin, kun äh, rikki sinappia tulee esimerkiksi laivaan ja tuo viskoosinen sisäosa sieltä pursua ulos ja se on edelleenkin myrkyllistä. Toinen kysymys, joka kannattaa ottaa huomioon, koskee arsenikkia, mutta en aio mennä siinä sen kummempiin yksityiskohtiin. Ja sitten on myös muita luokkia, tavanomaisissa aseissa, bariumsuolot. Ja minulla on erityisiä kohteita, jotka halusin mainita myrkyllisyydestä, mutta ehkäpä nyt hyppään niiden yli. Minulla on tässä luettelo, jota en tosin halua lukea, mutta toinen kohta, joka koskee toksikologisten tutkimusten relevanssia niihin liittyviä mekanismeja. Jos pohditaan tulevaisuuden sovelluksia, niin meillä on tiettyjä mekanismeja, jotka ovat olemassa, kun pyritään järjestelmällisesti keräämään ja täydentämään, päivittämään toksikologisia tietoja. <clears throat> Saattaa olla, että voitaisiin myös tarkastella rekisteröinti, arviointi, kriteereitä eli REACH, REACHin kuuluva asia. Helsingissä sitten on taas Euroopan kemikaalivirasto, joka on ryhtynyt keräämään tietoa tilapäispohjalta viime vuonna. Ja noin 65 000 yritystä on esittänyt 2,6 miljoonaa rekisteröintipyyntöä ja meillä on myös toinen tietokanta, jossa nämä tiedot ovat, joten periaatteessa tärkeää on se, että turvallisuussyistä meillä on erilaisia uusia vaatimuksia, joiden avulla <clears throat> pyritään osoittamaan, että tuo kemikaali sinänsä ei ole haitallinen. Sen sijaan, että odoteltaisiin tietoa siitä, että kemikaalista on haittaa. Ja tietysti sitten on toisiakin kohta teknologian valinta ja sen poliittinen hyväksyttävyys voi olla ongelmallista, jos tavoitteena on esimerkiksi vaikkapa koen luontoisesti paljastaa uudelleen näitä upotettuja aseita, varsinkin kun näin tehdään maalla. perustavanlaatuinen kysymys uskoakseni on myös se, että pitäisikö tehdä jotain vai pitäisikö olla tekemättä mitään. Mutta uskoakseni yleisesti ottaen ollaan sitä mieltä bioteknologian asiantuntijoiden ja tiedemiesten parissa siitä, että niin kauan kuin pakottavaa syytä tekemiseen ei ole, niin on parempi vain jättää nämä aseet sinne, missä ne ovat. Jossain tapauksessa ne ovat jo hautautuneet usean metrin syvyyteen korrosiotasot, tietysti vaihtelevat tutkimukset tehdään sen suhteen, miten kovat nämä korrosiotasot ovat, mutta yksittäisissäkin kohdissa käsittääkseni saattaa olla tällaisia aseita, jotka ovat täysin ruostuneita, tai sitten sellaisia, jotka eivät ole juuri lainkaan ruostuneita. Jotkut niistä taas ovat betonin sisällä, toiset ovat hajautuneet Jatkuvasti pohditaan lisää sitä, miten paljon saastuttavia ainesosia yleisesti niistä aiheutuu Itämereen ja yhä enemmän on mahdollista myös integroida kaikki nämä eri tietomäärät, jotka eri mekanismit aiheuttavat. Eli voidaan saada se tieto, joka saadaan muualta esimerkiksi 1500-1600-lukujen Äh, sotalaivoista tulleet ähm, sotalaivat ja niiden jätteet. Puu on usein hyvin säilynyttä. Ja hyvin paljon tutkimustyötä voitaisiin tehdä myös muunkielisistä lähteistä kuin englanninkielisistä lähteistä. Ja nämä muut kohdat voittekin sitten lukea tuolta kalvolta. Mutta riippumatta siitä, minkä näköinen lähestymistapa mm, valitaan, tehdäänkö jotain vai eikö tehdä mitään, millä tavoin uusia valvontajärjestelmiä otetaan käyttöön tai konsultaatiomekanismeja, niin loppujen lopuksi on kuitenkin tärkeää, että tekninen ratkaisu tehdään teknisen toteutettavuuden mm, kriteereiden avulla. Eli syntyykö säteilyä tai muita haitallisia vaikutuksia näiden upotettujen aseiden paljastamisesta, niin kaikki tällaiset puutteet – pitäisi ehdottomasti ottaa esille. Kaikki lähestymistavat, niiden tulisi ottaa huomioon nämä kohtuuden ja tasapainon vaatimukset. Tietysti se, mikä on kohtuullista tasapainosta jollekin henkilölle, ei ehkä toisen mielestä olisi lainkaan sitä. Haluaisin kuitenkin päättää tähän ja kiittää teitä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Seuraava puhuja onkin sitten Jeffrey Osborne. Thank you, Mr. Chairman, uh, for this opportunity to participate here today and uh, to all of those that have... Uh... Hyvää iltapäivää. Kiitoksia kaikille niille, jotka ovat järjestäneet tämän kokouksen. Jos olisi mahdollista, niin pyytäisin näitä valoja käännettäväksi hieman pienemmälle. Täällä on jotakin kuvia, jotka näkyvät silloin paremmin. Olen Jeff Osborne. Ja vastaan siis niistä aseista, joita löytetään tuolta kentältä, varsinkin ne, jotka on valmistettu ennen vuotta 1946, joita nimitetään vanhoiksi tai hylätyiksi kemiallisiksi aseiksi. Tämä sopimus on kansainvälinen sopimus, jonka tavoitteena on valvoa kansainvälisten kemiallisten aseiden toimintaa ja tarkastella näitä niiden käyttöä kemian alalla. OPC 2, kuten sitä nimitetään, vastaa yleissopimuksen täytäntöönpanosta ja se toimii Haagissa Alankomaissa. Meillä tällä hetkellä on 186 jäsenvaltiota, jotka ovat ratifioineet ja allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen. Kun puhutaan kemiallisista aseista, valvomme tarkkaan julis, äh, raportointia ja tuhoamista silloin, kun kysymys on näistä aseista. Olen mukana tässä kemiallisessa aseiden risunta-osiossa, joka vastaa kaikista kemiallisista aseista – ja niiden tuhoamisesta. Pääasiallisena tavoitteena äh, sillä, että olen täällä tänään, haluan selvittää teille OPC 2 toimintaa ja sen, miten se liittyy meren uputettuihin kemiallisiin aseisiin. Ymmärrämme ne poliittiset näkökohdat, jotka liittyvät tähän asiaan ja näkemyserot, joita jäsenvaltioiden erolla on. Kun puhutaan upotetuista aseista, tarkoituksena me ei ole puuttua näihin näkemyseroihin, olla niiden puolella tai niitä vastaan. Sihteeristö toimii pelkästään teknisten näkökohtien alaisuudessa ja pyrkii varmistamaan näiden aseiden varastoinnin ja tuhoamisen yleisopimuksen nojalla. Ne, jotka eivät ehkä tunne kaikkia yleissopimuksen yksityiskohtia, haluan heille selvittää siitä, millä tavalla C2VC toimii. Päävaatimuksen yleissopimuksessa on se, että sen osapuolet selventävät sitä, onko niillä kemiallisia aseita tai onko kemiallisia aseita jossain sen toimivallan piirissä kun puhutaan vanhoista kemiallisista aseista, ne, jotka on valmistettu ennen vuotta 1946, jokainen osapuoli esittää kertomuksen siitä, kuinka paljon tällaisia aseita on ja tarjoaa kaikki tiedot liitteen 4b-osion kolme mukaisesti. Lopuksi hylätyt kemialliset aseet. Jokainen jäsenvaltio selvittää sitä, onko sillä tällaisia aseita alueellaan ja tarjoaa kaikki tiedot kappaleen kahdeksan 4b-osion mukaisesti liitteessä. Yksikään valtio ei joudu kertomaan niistä asioista, jotka on ö, hylätty ennen ensimmäinen ensimmäistä 77 tai uputettu meren ennen ensimmäinen ensimmäistä 85. Jos kuitenkin nämä aseet ö, nostetaan pintaan, niin silloin noudatetaan taas artiklaa kolme yleissopimuksesta. Ja silloin nämä aseet täytyy tuhota yleissopimuksen säännösten nojalla haluaisin vielä lisätä sen, että vain yksi jäsenvaltio on tarjonnut tietoa vapaaehtoispohjalta aseiden hävittämisestä, joka on tehty ennen ensimmäistä 77. Mitään lisätietoa muista tämänkaltaista toimista ei ole saatu yhdeltäkään osapuolelta tässä yleisopimuksessa. Suurin osa takaisin talteenotetuista aseista saadaan kaatopaikoilta, mikä on erittäin vaarallinen prosessi ja onnettomuudet ovat hyvin tavallisia. Veden alla olleet aseet, niiden kohdalla prosessi on paljon hankalampi ja myös vaarallisempi. Tähän mennessä yhtäkään meren opotettujen aseiden talteenottoa ei ole tiedotettu yhdestäkään jäsenvaltiosta. Yksi neljä jäsenvaltiota on kertonut vanhojen kemiallisten aseiden talteenotosta rannikkovesiltä. Yleisesti ottaen nämä ovat vanhoja kemiallisia aseita, jotka oli alun perin hylätty mereen tai jotka eivät ole päässeet syville vesille. Ongelmat näihin asioihin liittyen ovat aivan johdonmukaisia hyvin usein. Ne eivät ole siellä, missä niiden pitäisi olla, ja kaikki aseet, jotka on tunnistettu, on, niistä on raportoitu yleisopimuksen mukaisesti. Tämä sisältää aseita Italiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. On hyvin vaikea mistään löytää yhtä paljon kokemusta kuin OPCVllä on näistä asioista. Meillä on yli 75 kohdetta 17 jäsenvaltiossa. Tekninen sihteeristö on soveltanut tässä joustava lähestymistapa ymmärtäen, että jokaisessa kohteessa on omat ongelmansa, omat kapasiteettinsa ja omat resurssinsa. Jokainen kohde on erilainen, jokainen talteenotto on erilainen ja kaikki täytyy arvioida erikseen, jotta voidaan mahdollisesti äh, ratkaista ongelma parhaalla mahdollisella tavalla. Jo no, muutama esimerkki siitä, millä tavalla OPC2V toimii, on, että se tarjoaa teknistä apua, se muokkaa prosesseja ja hyväksyy erityismenettelyitä. Hyvin useissa tapauksissa olemme tarjonneet myös teknistä apua paikan päällä, jotta voidaan määritellä se, että onko näitä kemiallisia aseita paikalla ja voidaan myöskin arvioida vaaran määrää. Tämä tehdään teknisen avun vierailun puitteissa – ja näin autetaan osapuolta toimia, kun sillä ei ole itsellään riittävästi teknistä kykyä toimia. Tämän vierailun pohjalla sitten kyseinen maa voi päättää, millä tavalla se haluaa edetä, haluaako se tuhota nämä perinteiset aseet, tavanomaiset aseet vai toimia muulla tavalla. Näin on tehty esimerkiksi Etiopiassa, Vietnamissa ja Panamassa. Teknistä apua on tarjottu myös Italialle kaksi vuotta sitten silloin, kun se löysi tuhansia aseita, useimmiten tavanomaisia sellaisia, yhdessä yksittäisessä paikassa. Ensimmäisen avustusviikon aikana yli 600 vanhaa kemiallista asetta tunnistettiin ja pakattiin ja Italiasta myöhemmin sinne. Tekninen sihteeristö on muokannut prosessejaan, jotta se voi vastata erityistilanteisiin sekä Japanissa että Kiinassa ja näin mahdollistaen sen, että voidaan talteen ottaa tarkemmin ennen vuotta 1946 tehdyt aseet. Samalla on kuitenkin vastattu yleissopimuksen vaatimuksiin. OPC 2V ymmärtää, että Itävallalla on erityisen hankala tilanne kun siellä on hyväksytty ennen vuotta 1946 haudatut aseet tuhottaviksi. Yhteenvetona. Kemiallisten aseiden talteenotto maalta tai merestä on vaikea vaarallinen prosessi. Ymmärrämme, että meillä on paljon erilaisia näkemyksiä siitä, millä tavalla näin tulisi tehdä. Kun ne on talteenotettu, nämä aseet kuuluvat yleissopimuksen piiriin ja ne täytyy tunnistaa ja tuhota oikealla tavalla. Kemiallisten aseiden yleissopimuksen tavoite on loppujen lopuksi kemiallisten aseiden turvallinen tuhoaminen. Emme ole vielä saaneet riittävästi tietoa eri osapuolilta tässä suhteessa ja tekninen sitteristö on valmis pyrkimään työskentelemään näiden maiden kanssa ja auttaa tuhoamisprosessissa, jos siitä, sitä tarvitaan. Haluamme toimia avoimesti ja tiedottaen ja silloin kaikki asiat ovat mahdollisia. Ne, jotka eivät tunne tässä soveltamisalaa, niin viimeisessä kuvassa näette SS Ralstonin, näette millä tavalla se on täytetty tuossa oikealla mukaan lukien useamman tonnin kontin lisäksi siellä on 1300 pommia tuon laivan alla. Kiitoksia. Kiitoksia tästä tiedosta. Seuraava puhuja on Mark Koch. good evening, ladies and gentlemen. Dr. von Vogel, thank you for... Kiitoksia, hyvää iltaa, hyvät naiset herrat. Tohtori von Vogel, kiitoksia siitä, että kutsut minut tänne paikan päälle. Aion keskittyä käsittämään Itämerta. Ja tässä on osa myöskin tohtoriväitöskirjaa, jonka aion esittää ensi viikolla. Ihan ensiksi alustus ihan aseiden upottamisesta näytä, mihin niitä upottaa ja kuinka paljon kemiallisia aseita on Itämeren alueella. Kertoa siitä, minkälaiset riskit liittyvät tähän toimintaan, miten paljon tarvitaan toimintaa ja sitten lopetan näin 12 minuutin sisällä. Ensinnäkin nämä asiat eivät ole mitenkään erityisesti Itämeren ongelma, vaan maailmanlaajuinen ongelma. Aseita on kaikissa vesistöissä, meristä ja järvistä ihan jokin asti. Ensinnäkin meidän täytyy tarkastella sitä, millä tavalla kemialliset ja perinteiset aseet toimivat. Niillä on aivan erityisominaisuudet ja kemialliset aseet ovat yleensä näistä paljon hankalampia. Suurin osa kemiallista aseista on peräisin niistä valtavista arsenaalista, joita ei käytetty loppuun toisen maailmansodan aikana ja siitä, että noina aikoina ei ollut riittävästi oikeaa tekniikkaa käytössä, jonka avulla olisi voitu näitä aseita tuhota. Mereen upottaminen on ollut aika tehokas tapa päästä eroon noin miljoonasta tonnista tavanomaisia 300 000 tonnista kemiallisia aseita. Pelkästään sojakessa Saksassa näin tehtiin vuosina 1945-1948. No millä tavalla tämä meren upotus sitten tapahtui? Ensin logististen ja kustannusharkintojen jälkeen poissuljettiin Atlantin upottaminen, jossa meren syvyys olisi yli 4000 metriä, niin Itämeri kerta kaikkiaan oli vain yksinkertaisin tapa. Siellä syvyys on 10-100 metriä lukunottamatta Skagerakin aluetta, jossa syvyyttä on jopa 600 metriä. Yllättävää on ollut se, että kemialliset aseet on pääasiallisesti upotettu niin sanottuihin virallisiin upotuspaikkoihin Skagerakin alueella ja Itämerellä. Tässä on kolme kuvaa, jossa näette liittoutuneiden joukot jotka tässä tuhoavat näitä aseita eh, hautaamalla niitä maakuoppaan, peittämällä ne joko kemikaalin avulla, maan avulla tai sitten mm, polttamalla niitä avoimessa aukossa. Tämä taas Kagerakin alueelta. jossa näitä kemiallisia aseita hajautettiin kuljetusalusten avulla ja toisella puolella Bornholmin alueella upotettiin aseita käsitsi saksalaiset työntekijät ilman, että heillä oli minkäännäköisiä suojavarusteita. Ja tämä johti erittäin hirvittäviin tilanteisiin. No, mihin kohtiin sitten näitä upotuksia on tehty Itämeren alueella? Meillä on perinteisten aseiden kohdalla tämä Saksan alue, sitten on Skagerakin alue. Pikkubeltin alue, sitten Gotlannin alue, Bornholmin alue, Kattegatin alue ovat olleet näitä kemiallisten asenne hautauspaikkoja. Ainakin 180 000 tonnia tavanomaisia aseita, varsinkin kemiallisia aseita, Skagerakin alueelle 75 aluksen toimesta. Ainakin 32 000 kemial- tonnia kemiallisia aseita ähm, Bornholmin alueella ja 2000 tonnia äh, Gotlannin alueella. 100 000 tonnia pelkästään jo Saksan rannikolla. Sitten meillä on valtava määrä myöskin epävirallisia upotusalueita, yli 70 sellaista. Niitä löysin tässä työssäni. Tämä tehtiin vuoteen 80 asti. Ja lisäksi saimme myös kuulla huhuja siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen välillä oli myöskin sopimuksia siitä, millä tavalla näitä aseita upotettaisiin Skagerakin alueelle ja Ja on ollut myös paljon huhuja siitä, että on biologisia aseita, joita venäläiset ovat upottaneet. Ja sitten meillä on sarinia ja muita äh, hermokaasuja, sinappikaasua. Ja nämä ovat aiheuttaneet niin sanotun kookosvaikutuksen. Eli ne hydrolysoituvat niin, että tuon sinappikaasukuoren ympärille muodostuu kova kuori. Ja näin tuo ydin ikään kuin suojautuu. Ja merivirrat sitten kuljettavat tuota ainetta eteenpäin. No sitten kun tarkastellaan riskejä, ensinnäkin myrkyllisyys ja suora kontakti. Tähän tiedämme, että esimerkiksi kalastajat ovat joutuneet tämän uhriksi. Noin 430 henkilöä on joutunut viimeisen 22 vuoden aikana Tanskassa tämmöisten ongelmien eteen. Sitten meillä on myrkyllisyys myrkyisyys, joka aiheutuu siitä, että elintarvikeketjuun joutuu näitä aineita. Hyvin mm, useilla aineilla on karsinogeneettisia ja mutageneettisia vaikutuksia. Voidaan myös arvioida kemiallisia aineita ja tarkastella niitä terrorismiin liittyvissä asiayhteyksissä. Meillä on esimerkiksi Belgian edustalla 50 metriä veden syvyys ja ainahan on tietysti vaara siitä, että suuria määriä näitä myrkyllisiä aineita vapautuu. jos laivat niitä murskaavat Skagerkin alueella. Tai ketjureaktion seurauksena näin tapahtuu. Ja sitten meillä on tietysti korrosio, joka johtaa siihen, että yhä, vähän voidaan, yhä vähemmän voidaan käsitellä näitä aseita ja myrkyllisten päästöjen määrä lisääntyy. Mitä meidän sitten pitäisi tehdä? Yhä enemmän ollaan maailmanlaajuisesti huolillaan ekotoksikologisesta potentiaalista, joka pohjautuu siis tieteellisiin tutkimuksiin – meillä on yhä enemmän paineita sen suhteen, että meidän tulisi toimia korrosioprosesseissa, tarkastella näitä päästöjä ja sitä, millä tavalla näitä talteen otettavia aseita tulisi käsitellä. Yhä enemmän ollaan myös tietoisia siitä, mitä teknologioita voidaan käyttää, kun pyritään turvallisesti talteen ottamaan aseita robottejen avulla tai käyttämällä oikeita kuljetusmenettelyitä. Ja sitten on tärkeää ainakin jollakin tavalla ottaa käsittelyyn nämä niin sanotut hotspotit, hankalat alueet Itämerellä, Itämeren tilanne tai tota erityistarkkailuun. Jos emme toimi seuraavien vuosien aikana, saatamme aiheuttaa sellaisia ongelmia, jotka saattavat uhata useita tulevia sukupolvia. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta. Ja nyt annan puheenvuoron Alankomaiden Liettuan suurlähettiläälle mm, Vaidotas Verballe. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Olen erittäin kiitollinen siitä, että voin esittää useita kommentteja tästä asiasta ja Liettuan kannasta myöskin kemiallisten aseiden tuomisen yleissopimuksen Haagissa. Kemiallisten aseiden upottaminen mereen on ollut huolenaihe hyvin monilla kansainvälisillä foorumeilla. Tämän upottamisen laajuutta ei koskaan saada tuntea, koska Ähm, mitään raportteja ei ole olemassa tuolta ajalta, kun tuota opetusta on harjoitettu. Lisäksi on mahdotonta tarjota mitään ohjeita siitä, millä tavalla pitäisi toimia näiden aseiden kohdalla, vaikka tähän pyritäänkin riskien minimoimiseksi. Samalla on mahdotonta esittää mitään tyhjentäviä kertomuksia tästä tilanteesta. asialla saattaa olla hyvin monia erilaisia pitkän aikavälin vaikutuksia. Kuitenkin tästä huolimatta on erittäin laajapohjainen käsitys siitä, että kaikki mahdolliset toimet pitäisi arvioida täysin riskinäkökulmasta katsoen ennen kuin kansainväliset viranomaiset tällaisia toimia hyväksyvät. Haluan painottaa sitä, että merenupotettujen kemiallisten aseiden kysymys ei mikään, ole mikään uusi asia EU:ssa. Siitä on keskusteltu eri EU-toimielimissä ja eri puitteistossa aivan eri näkökulmista mukaan lukien ympäristö, talousvaikutukset ja turvallisuus. Ja päätöksessä 2850 2000 Euroopan parlamentti on muodostanut yhteistyöpuitteiston Euroopan unionissa, jonka avulla voidaan toimia yhteistyön avulla ja parantaa jäsenvaltioiden kykyä toimia tilanteissa, joissa aiheutuu öljyn tai muiden haitallisten aineiden hajoamisesta meressä vaarallisia vaikutuksia. Pyritään näin myöskin vähentämään riskiä. Lontoon yleissopimus vuodelta 1972 ja pöytäkirja vuodelta 1996 kieltävät kemiallisten ja biologisten aineiden hävittämisen meriympäristön yleissopimuksen joka koskee Koillis-Atlantia, eli Osparin yleissopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1998, eri näkökulmat sisältävät sääntöjä mukaan lukien ohjesäännöt kalastajille. Kemiallisten aseiden yleissopimus, joka tuli voimaan vuonna 1997, kieltää kemiallisten aseiden tuotannon, hankinnan ja kuljetuksen ja vaatii kaikkien kemiallisten aseiden varastojen tuhoamista. Kemiallisten aseiden yleissopimus ei kuitenkaan kata kemiallisia aseita, jotka on upotettu mereen ennen vuotta 1985. Samanaikaisesti yleissopimus mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat itse päättää siitä, aikovatko ne julkistaa tiedot mereen upotetuista vaaseista. Liettua tukee sitä näkemystä, että yleisopimuksen ei tulekaan kattaa kemiallisia aseita, jotka on upotettu mereen ennen vuotta 1985. Yleisopimus jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi, haluavatko ne kertoa näistä tietoja. OPC 2, joka siis estää näiden aseiden upottamisen, toimii hyvänä foorumina yhteistyölle jäsenvaltioiden välillä. Ja sen sihteeristö on mukana tässä työssä, kuten myöskin kansainväliset organisaatiot. Silloin kun puhutaan kemiallisista aseista, niiden on upottamista meren. Toisen konferenssin jälkeen Liettua on ryhtynyt eri muihin useisiin toimiin, mukaan lukien seminaarin järjestäminen Vilnassa, jossa on käsitelty näitä kysymyksiä. Liettua on esitellyt tämän ongelman myöskin YK ensimmäisessä komiteassa ja käynyt useita kahdenvälisiä sopimuksia. Yhä enemmän pyritään ymmärtämään tätä asiaa myöskin kansainvälisten järjestöjen näkökulmasta katsoen. Liittoa olettaa, että vapaaehtoinen yhteistyö jäsenvaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen välillä, kansainvälisten järjestöjen ja hallitusten välisessä puitteistossa EUn rahoitustuen ja asiantuntemuksen avulla pyrkisi siihen, että ensinnäkin tarkasteltaisiin historiallisia kertomuksia siitä, jota voidaan määritellä, miten paljon kemiallisia aseita on olemassa, miten niistä voitaisiin päästä eroon ja minkälaisia aseita on siis upotettu tiettyihin kohteisiin. Toiseksi voitaisiin ilmoittaa tietoa vuosipohjalta. Kolmanneksi voitaisiin jakaa tietoa siitä, millä tavalla kemiallisia aseita on upotettu mereen yhdessä OPCVn ja teknisen sihteeristön kanssa. Voidaan myöskin jatkaa suurelle yleisölle tiedottamista niistä vaaroista, joita aiheutuu kemiallisista aseista merenpohjassa. Ja pyritään tunnustamaan oikeat toimet, joiden avulla voidaan lieventää tämän, tyyppistä, tämän tyyppisiä ongelmia, jos kemiallisiin aseisiin tulee kontakteja. Lisäksi pyritään myöskin kehittelemään materiaalioiden avulla voidaan tiedottaa niistä haitoista, joita kemiallisella aseella voi olla. Toivomme myös, että EU-toimielimet voivat tukea ja olla mukana yhteistyössä silloin, kun pyritään samanaikaiseksi kansainvälistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on parantaa jäsenvaltioiden toimintakykyä kemiallisten aseiden suhteen. Lopuksi meidän ei tulisi pelätä sitä, että meren upotettujen kemiallisten aseiden kysymys tulee esiin EUn työssä tai muiden kansainvälisten järjestöjen työssä. Se, että tämä tärkeä asia on esillä, lisää jäsenvaltioiden kiinnostusta kansainvälistä ja monenvälistä puitteistoa kohtaan. Kiitoksia vain hyvä puheenjohtaja. Haluan vielä todeta, että koko teksti näistä niin Ja Liettuan tekemä epäverran asiakirja on olemassa. Voitte saada siitä oman kappaleen. Ja myöskin Vilnan seminaarin äh, tiedot on saatavilla. Se pidettiin siis viime vuoden syyskuussa YK on ensimmäisen komitean kokous. Siellä on myöskin minun lausuntoni näistäkin mielestä aseista, joita on upotettu mereen. Kiitoksia vielä kerran ja jos teillä on kysyttävää, niin meiltä tai meidän kannastamme mielelläni vastaan niihin. Kiitoksia.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 Uh, Kiitoksia näistä oikein mielenkiintoista kysymyksistä, joita esititte. Meillä ei kyllä varmaan ole aikaa kuulla näitä vastauksia. Edustaja Angelika Bea. bei dem letzten fund in letzter woche glaube ich äh, vor den küsten norwegens und insofern glaube ich äh, ist das eine maßnahme die nicht nur der unterausschuss verteidigung aufgreifen sollte. No niin, meidän täytyy nämä tiedot joka tapauksessa välittää eteenpäin ja kansallisella tasolla painostaa, koska meidän on kannettava vastuuta ympäristöstä, ihmisistä, mutta myös ekojärjestelmistämme, eikä tähän riitä se, että niin kuin, niin kuin Pohjois-Saksassa on tehty, äh, siellä on suoja, suoja, suojattuja räjäytyksiä äh, toteutettu, mutta ei se ole toiminut. Meidän täytyy tehdä huomattavasti enemmän työtä ja poliittinen vastuun kannettava. <clears throat> Kiitos. Nyt kuulemme vastaukset. Ja pyydän teitä vastaamaan lyhyesti. Hmm. No, aikaa meillä ei ole paljoa. Pyydän teitä vastaamaan mahdollisimman tiiviisti. Ensinnäkin herra Hart. Thank you very much and thank you for all Niin, kiitoksia. Kiitoksia kaikista näistä kommenteista. Ne olivat oikein hyviä. Yritän käydä tämän luettelon läpi, vastaten lyhyesti mahdollisimman moneen kysymykseen, minkä nyt onnistuin tänne kirjoittamaan ylös. Tekninen toteutettavuus, siinä on tärkeä käsittääkseni yhdistää teknisten asiantuntijoiden ja tiedemiesten oikea ryhmä, kuten myöskin juridisten asiantuntijoiden oikea ryhmä. Yleisesti ottaen on vaikea sanoa, että onko se teknisesti toteutettavissa, jossakin tapauksessa näin on, mutta hyvin useissa tapauksissa on myöskin tällainen perinteinen toimintatapa, jonka avulla räjäytetään näitä aseita ja se on osa rutiinityötä. Mutta mitään yksinkertaista kyllä tai ei ratkaisua ei ole. Ongelmat ovat näissä yksityiskohdissa. Kustannuspuolesta sitten on hyvin mahdollistakin tehdä arvioita kustannuksista. Näin voidaan tehdä poliittisen sitoumuksen nojalla. Esimerkiksi ollaan sitä mieltä, että tietty määrä rahaa halutaan käyttää tiettyyn toimintaan. Ja toinen tapa on sitten toimia alhaalta ylöspäin. Kun kustannusarvioita tehdään tällä tavalla, niin yksi suurista epävarmuustekijöistä – on se prosessi, jonka puitteissa teknisistä ratkaisuista sovitaan. Eli jotkut tekniset ratkaisut pohjautuvat tuhoamisen maalla ja ne eivät ole poliittisesti hyväksyttävissä. Se saattaa johtaa oikeustoimiin ja se taas nostaa puolestaan kustannuksia. Ehkäpä täällä saksalainen ystävämme voi kertoa Saksan tilanteesta, mutta yksi viitekehys voisi olla Yhdysvaltojen eh, ohjelma, joka on yli 30 miljardin arvoinen. Käytettävissä olevia tehtaita on, mutta riippuu siitä, mitä halutaan niiden avulla tehdä. Yksi sellainen tulee mieleen Münsterissä, Saksassa. Se käsittelee sekä tavanomaisia aseita että kemiallisia aseita. En halunnut keskittyä liikaa historiallisiin toimiin, ja myös tässä alustuksessani en juurikaan puuttunut siihen, mitä itse asiassa näissä puheenvuorossa on kirjoitettu, vaan pysyin, pyrin pysymään puheajassani. Niin- no, sehän oli minun ongelmani tietysti. Olen kyllä aivan samaa mieltä siinä, että nämä historialliset näkökohdat kiinnostavat. Niissä voidaan mennä pitkälti yksityiskohtiin. Ja tietoa voidaan kyllä kehittää eri kielillä sekä Itämeren että Mustameren alueella. Itämeri on paremminkin ymmärretty alue, mutta Välimeri ja Mustameri sitten taas on jätetty pienemmälle käsittelylle, vaikka sielläkin tätä aseiden ja ammusten upottamista on tapahtunut. Sitten kommentoitiin myös tuota poliittista ulottuvuutta. On mahdollista tehdä siis poliittinen analyysi, mutta kuten mainitsin aiemmin, Minua pyydettiin esittelemään tämä asia muistiomuodossa. Kaasuputkitutkimus, osa siitä tehdään hyvin kunnioitettavien ympäristöjärjestöjen toimesta, siis tähän Saksa-Venäjän väliseen kaasuputkeen liittyen. Ja varmaankin nämä tahot kunnioittavat löydöksiä. Niillä on paljon erilaisia välineitä käytössään ja henkilökohtaisesti ajattelen, että ne näkemykset otetaan hyvin vastaan. Ja tieto julkistetaan. Tietysti aina voidaan erotella se, mitä tapahtuu näiden teknisten löydösten kanssa sitten, kun poliittiset näkökulmat tulevat mukaan. Se on tietysti ihan toinen tilanne, mutta poliittiset pohdinnat ovat sitten poliittisia pohdintoja. No ehkä pitäisi mennä eteenpäin. Niin, lopussa oli useita kohtia, jotka liittyvät tiedon puutteeseen näistä kohteista Saksan rannikon, rannikolla Tieto on saatavilla, mutta se liippuu siitä, millä tavalla lähestytään tätä tiedon hankintaa. Eri tekijät ovat mukana, joilla on erilaisia ammattimaisia kiinnostuksen kohteita, mutta uskoakseni tohtori Kotsan väitöskirjan pohjalta varmaan moni näistä asioista myöskin selkiytyy. Siis liittyen Saksan rannikkoon. No ehkäpä minun ei pitäisi kommentoida niin monta näitä muista asioista. Jotkut niistä liittyvät EU-politiikkaan tai siihen, mitä parlamenta pitäisi tehdä tai näin poispäin. Minä en juurikaan tunne asiaa, mutta mielelläni kuuntelen teidän näkemyksenne. Kiitoksia. Seuraavana herra Osborne. Thank you, sir. Um, as was previously mentioned... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin pitkältihän tämä on poliittinen keskustelu, kuten monet mainitsivat. Olen tekninen asiantuntija. Ja nainen ollenkaan puutu poliittisiin kysymyksiin ja se, millä tavalla kemiallisen aseita tulisi kieltä, emme siihen tänään halua kommentoida. Teknisesti katsoen kuitenkin haluaisin huomauttaa, että tällä hetkellä, kun puhutaan kemiallisen aseiden talteenotosta veden alta, niin japanilaiset ovat maailman johtavassa asemassa tässä suhteessa. Hyvin pitkälti sen, mitä tiedämme, olemme saaneet nimenomaan tarkkailemalla japanilaisten toimintaa. Samalla Nämä operaatiot ovat hyvin rajoittuneita. Noin neljän vuoden aikana on talteen otettu noin 3000 kemiallista asetta. Jokaisessa tapauksessa kuitenkin tämä tehtiin alle 10 metrin syvyydessä, ja sekin aiheutti jo valtavia ongelmia. Aseiden tuhoaminen on mahdollista, teknologia on olemassa siihen. Se on käytössä tänä päivänä sitä käyttää Japanissa samanlaista teknologialla siirtämässä Kiinaan, sitä käyttää Saksassa ja se mm, voidaan ottaa käyttöön miltei missä hyvänsä. Eli tuhoaminen on mahdollista. Talteenotto kuitenkin on se kohta, jossa tekniset ongelmat alkavat. Ja siinä on suurin osa hankaluuksista. Esimerkkinä näiden aseiden tunnistaminen, ne on hy- hyvin usein jäävät ovat maakuoren alla. Ja hyvin usein um, näitä aseita on hajautuneena, mikä lisää toimintaa aika dramaattisesti. Monet puhujat mainitsivat tämän kysymyksen. Ja kommenteistakin on käynyt selvästi se, että tämän ongelman laajuutta ei selkeästikään ymmärretä. Tehdäänpä sitten päätöksiä talteutusta tai ei, niin sen tulisi pohjautua kunnolliseen tietoon. Ja tässä kohdin ehkä kannattaisi sitten keskittää nämä toimenpiteet. Kiitoksia. Meillä on enää neljä minuuttia aikaa tulkkauksen kanssa. Ottakaapa tämä huomioon. Haluaisin vielä mielelläni kuulla kaikki edustajat. Ko. Points maybe from me. Uh, the technical feasibility is proven, uh, for example... Niin, Japanissa esimerkiksi Kandan lentokentän hanke on osoittanut, miten tässä voidaan toimia. Siellä on talteen otettu tuha, tuhansia äh, kemiallisia aseita sukeltajan toimista. Me emme kyllä halua sinne sukeltajia tällä hetkellä lähettää. Me taas työstämme Itämeren aluetta. Eli emme juurikaan tarvitse sukeltajia. Ja sitten asia, joka liittyy tekniseen toteutettavuuteen, niin sanottu water cutting menetelmä, vedenleikkausmenetelmä mahdollistaa sen, että voidaan ikään kuin siivuttaa tavanomaisia aseita osiin niin, että niitä voidaan turvallisesti kuljettaa sitten tuonne tuhoamislaitoksiin. Nämä ovat kaksi sellaista asiaa, jota tehdään, jos rahaa saadaan kahden kolmen vuoden kuluessa. Tämä leikkaaminen siis vedenalaisena toimintana, sitä nyt testaillaan Saksan rannikolla. Aivan kuten edustaja Berkin jo mainitsi. Kalastus sitten on myöskin tärkeä kysymys. Ja sinne kohdin lobatankin voimakkaasti. Meillä on ollut paljon eri tapahtumia. Tanskassa puhutaan 450 tapahtumasta. Luvut kasvavat. Ja erittäin paljon on myöskin maksettu korvauksia kalastusvarusteiden tuhoutumisesta – mutta sitten tuli huhuja siitä, että kalastus kiellettäisiin tietyiltä alueilta, joissa näitä aseita oli upotettuja, upotettuina, koska sieltä ei raportoitu niin paljon eri tapahtumista. Näin ollen siis paljon tehdään, mutta emme tiedä riittävästi tämän materiaalin vaarallisuudesta, joka on hajautuneena ympäri Itämeren pohjaa ja varsinkin kun tässä kalastuksella on oma vaikutuksensa asiaan. Kiitos ja lopuksi vielä kaksi minuuttia, herra suurlähettiläs. Thank you, Chairman. Uh, I, I'll try to be very brief. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Pyrin puhumaan erittäin lyhyesti. Minä ehkä olen ainoa, joka edustaa hieman poliittista puolta enemmän tässä arvovaltaisessa paneelissa. Haluaisin painottaa sitä, että Liettua on mitä kahden vuoden ajan rohkaissut kymmenensadan estojärjestön jäseniä olemaan mukana keskusteluissa kemiallisista aseista ja pääasiallinen tavoitteemme on ollut se, että emme muuttaisi yleissopimusta sinänsä, vaan että pyrkisimme houkuttelemaan mahdollisimman paljon mielenkiintoa eri maista, kuten myöskin kansainvälisistä järjestöistä ja yksilöiltäkin, jotta tästä ongelmasta voitaisiin keskustella. Siitä syystä rohkaisemme kovasti keskusteluihin. Ja näin ollen voimme pohjustella siis tilannetta, niin, että voimme käydä poliittisia keskusteluja ja sen jälkeen voidaan ehkä saada sitten teknisiäkin ratkaisuja aikaiseksi. Kiitoksia. Uh, Kiitos, sydämelliset kiitokset osallistumisesta tähän kuulemistilaisuuteen. Asia on kiireellinen ja tärkeä, se tuli tässä hyvin selvästi esiin ja näin meidän täytyy tehdä omat johtopäätöksemme ja asettaa prioriteettimme, koska meidän tulee pyrkiä nämä ongelmat ratkaisemaan yhdessä ja aivan ensin täytyy päättää, mikä on prioriteettimme tämä ää, kaasuputki nyt on tavallaan ulkopuolinen asia. Sen suhteen nyt jotain on tapahtumassa, mutta ää, kalastuksen rannikoiden asukkaiden suojelu on ää, äärimmäisen tärkeää ja sen suhteen meidän täytyy katsoa, että mitä on tehtävä seuraavaksi. Kiitos.